Was? Meine Damen und Herren, ich darf... Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa. Minulla oli juuri tapaaminen Turkin lähettilään kanssa. joka kertoi minulle Syyrian tilanteesta ja Kyproks. Ei, kun ei Kyproksen, ei, ha, ha, ha. Minä nyt vain äh, sanoin näin, koska näin tuolla kasoliidiksen, niin kunhan nyt vitsailen. No, joka tapauksessa siis Turkin lähettilään ja me keskustelimme tästä, näistä ongelmista, joita Turkilla on Syyrian rajalla – ja että meidän tulisi suhtautua jossain määrin solidaarisesti. Ja eurooppalaisena meidän täytyisi myös pakolaistilanteen osalta osoittaa, että me tuemme heitä esimerkiksi ekon ja mun kautta. Ja eilen laajennetussa puheen miehistön kokouksessahan me puhut, puhuimme tästä asiasta ja mietimme sitä, että ensi vuonna lähettäisimme AFETin valtuuskunnan Turkkiin. Se olisi ehkä oikea viesti sinne suuntaan. Nämä ongelmat, mitä meillä on näissä jäsenyysneuvotteluissa, niin äh, on paljon perusteluita äh, sille, miksi meidän Turkkia täytyy tukea. Meidän täytyy strategisesti tukea Turkkia nyt kriisien aikana. Joten meidän ei tulisi unohtaa tätä myöskään näissä jäsenyysneuvotteluissa ja pitää se mielessämme. Olen iloinen siitä, että me voimme puhua tästä myös Pedmanin kanssa. Me olemme häntä hyvin lyhyellä varoitusajalla pyytäneet tänne ja olen iloinen siitä, että hän tänne tulee puhumaan Syyriasta ja Syyria ja Turkin rajalla tapahtuvista asioista, Jordaniasta, Libanonista. Nämä ovat asioita, joita on käsitelty nyt YK turvallisuusneuvostossa, mutta Turkin, äh, anteeksi, Kiinan ja Venäjän äh, asennoitumisen vuoksi tätä ei ole voitu päättää, mutta nyt äh, tällä hetkellä sitten nämä Syyrian äh, pommitukset Turkin puolelle ja äh, esimerkiksi tämä syyrialaisen lentokoneen lastin takavarikointi, konehan tuli Venäjältä. Mutta tämä kaikki minun mielestäni oli ihan oikeutettua. Minua ilahduttaisi kovasti, jos Piedumo kertoisi meille tänään mahdollisimman paljon näistä asioista. Pierre, ole hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Um, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Aika lyhyesti näissä alkukommenteissa, koska uskoakseni kiinnostavinta teille jäsenille on esittää kysymyksiä ja minä sitten yritän vastata, jos vain pystyn. Ehkä hiukan päivittäisin tilannetta ja otan huomioon, että korkea edustaja vieraili täällä tiistaina ja jo uskoakseni antoi varsin kattavan kuvan, kuvauksen siitä, mitä tapahtuu. Ehkä jos tarkastellaan hiukan eri ulottuvuutta tässä ongelmassa, kun ajatellaan, ja erityisesti haluan kertoa teille viimeisimmistä tiedosta, koska en käy läpi kaikkia seikkoja, jotka tunnetaan aivan liiankin hyvin. Ehkä tällä hetkellä kaikkein kiireisin ulottuvuus ongelmassa on humanitaarinen tilanne ja humanitaarinen apu. Kuten te tiedätte, koska EU on nyt sitonut 50 miljoonaa euroa lisää auttaakseen pakolaisia ja kotoaan siirtymään joutunutta väestöä Syyriassa, joka loppujen lopuksi edustaa 2,5 miljoonaa enemmänkin. Tästä on tulossa todella huomattavan suuri ongelma, suurten mittasuhteiden ongelma meille kaikille. Ja tällä hetkellä sellainen ajatus, joka on ollut esillä oikeastaan, että ideoita on useitakin, varmasti tiedättekin ne, joidenkin jäsenvaltioiden parissa ajatellaan niin, että meidän pitäisi pohtia, miten apumme voidaan lähettää suoraan syyrialaisille Syyrian sisällä. Suurin osa humanitaarista avusta annetaan raja-alueilla pakolaisille. Teidän puheenjohtajana tässä otti esille Libanonin, Jordanin, Jordanian, Turkin, jopa Irakin, mutta meidän pitää myös miettiä, miten voimme antaa tukea ja apua väestölle maan sisällä. Siellä tietenkin tilanne on sellainen, että että saavuttaa nämäkin väestöryhmät, niin se on aina hankalampaa. Joten nyt on tullut esille ajatuksia siitä, miten voisimme välittää apua paikallisviranomaisille tai muille tahoille joillakin vapautetuilla alueilla. Nyt kyse on siitä, miten me saamme aikaan suurempaa turvallisuutta sairaaloissa, missä tehdään työtä. Useat hallitukset ovat esittäneet omia ajatuksia, niin nyt neuvottelut jatkuvat myös YKssa. Ja varmasti tämä kysymys tulee esille myös ulkoasian neuvoston kokouksessa ensi maanantaina. Jotkut jäsenvaltiot varmasti tähän tarttuvat. Me olemme yhteistyössä DEFCON ja EFCON kanssa ja tarkastelemme asiaa erittäin valppaasti ja pohdimme asiaa myös juridiselta kannalta ja otamme huomioon kaikki eri varainhoitoasetukset ja muut juridiset rajoitteet, joita saattaa tällä alalla olla. Mitä tulee miehittä, miehitettyihin alueisiin ja tämmöiseen sotilaalliseen tilanteeseen, Ehkä kannattaa panna kaksi asiaa merkille, niin kuin Elmar pari minuuttia sitten jo sanoi. Tulitusta tapahtuu Turkin ja Syyrian välillä. Se on nyt jatkonut jo lähes viikon. Mitään ei viime eilen ja niin ole tapahtunut, mutta Turkin viranomaiset ovat aiva, aika innokkaasti selittäneet, että he eivät todellakaan tule sallimaan sitä, että Syyrian armeija tulittaa Turkin aluetta. Turkin viranomaiset ovat saaneet vahvan solidaarisuuden, solidaarisuuden ilmauksen Natolta, USAlta ja myös YKlta ja tietysti me seuraamme tätä tilannetta todella tarkasti. Sitten sitten mitä tulee tähän sanktiokysymykseen, mitä eilen tapahtui yhdessä, yhdellä Turkin lentokentällä, syyrialainen lentokone pakotettiin laskeutumaan ja sen lasti tutkittiin. Laillisesti ajatellen me seuraamme tätä todella var- tilannetta valppaasti. Meidän ensimmäinen tilannearviomme on, että kansalliset viranomaiset heidän sallitaan sanktioidenkin aikana tarkastella sitä, miten sanktioita täytäntöön pannaan, mutta meidän pitää mennä tarkemmin yksityiskohtiin ja tarkastella, mitä oikein tapahtuu Turkissa ja mikä siellä on mahdollista tehdä. Meillä ei ole enempää tietoa kuin mediasta ollaan, olemme nähneet ja, ja olemme nähneet, mitä, minkälainen lasti tässä lentokoneessa oli minkälaista varustusta sieltä otettiin esiin. Saamme tätä tarkemmin kohta. Sitten vielä sanktiosta. Meillä tulee lisää sanktiopaketti, joka pitäisi hyväksyä ulkoasian neuvostossa ensi maanantaina, mutta neuvottelut vieläkin jatkuvat työryhmätasolla tänään tai huomenna. PSE ja korjapelin tasolla pannaan ehkä vielä enemmän henkilöiden nimiä viisumikieltolistalle ja varojen jäädyttämislistalle. Sitten pohditaan, mihin muihin sanktiotoimiin voidaan ryhtyä, jos on vielä liikkumavaraa sanktioiden suhteen, koska kuten te tiedätte, meillä on me olemme ryhtyneet jo useisiin sanktiotoimiin viime vuodesta. Mitä tulee oppositioon, voisin kertoa yhdestä aloitteesta, jota seuraamme erittäin tarkasti, nimittäin sellainen aloite, johon Kataril äh, viranomaiset ovat ryhtyneet. He ovat järjestäneet valtavan kokoukseen Katarissa ensi viikolla. Ensinnäkin siellä tulee olemaan suuri joukko edustajia kansallisneuvostosta Syyriasta. Ehkä jopa 400 ihmistä tulee olemaan paikalla, jotta ehkä voitaisiin uudelleen järjestää ja tehostaa Syyrian kansallisen neuvoston auktoriteettiasemaa. Tämä prosessi on jatkunut jo jonkun aikaa ja tässä yhteydessä toivottavasti näemme sitten tuloksia, mutta tämä suuri kokous on enemmänkin kuin pelkästään kansallisen neuvoston kokous. Siellä on edustajia myös muista oppositioryhmistä ja aivan erityisesti sisäisestä oppositiosta. Heitä on myös kutsuttu mukaan, jotta pohdittaisiin yhdessä, voisivatko he kaikki siellä sopia Mikään on ollut mielenkiintoinen tulos opposen toiminnasta. Kairossahan heinäkuussa tehtiin sopimus yhteisestä foorumista. Ikävä kyllä, tähän mennessä tämä yhteinen foorumi on asia, josta ei vielä täysin ole sovittu kaikkien kesken. Ja nyt on, tulee olemaan uusi yritys, että saataisiin aikaan yhteisymmärrys asiasta ja saataisiin aikaan myös sopimus siitä, miten seurataan foorumin toimintaa jatkossa ja mietitään, miten oppositio voisi saada aikaan sellaisen elimen, joka edustaa kaikkia eri eh, opposition osia. Meidän pitää seurata tätä kehitystä erittäin valppaasti Arabiliikan kanssa ja muiden naapurimaiden kanssa, jotka ovat olleet aktiivisesti mukana tässä oppositio-ongelmassa viime aikoina. Sitten vielä lopuksi diplomatiasta. Tämä on nyt jatkunut jo jonkun aikaa. On ollut monia yrityksiä, jotta oltaisiin yhteydessä eri tahoihin YKssa ja muualla. Kuten tiedätte, Abrahimi on ollut yhteydessä moniin eri puolueisiin. Hän on vierailut jo Damaskoksessa ja tavannut siellä Syyrian presidentin. Hän on laajasti matkustanut alueelle. Me tuemme häntä ja edelleenkin mietimme, minkälaisia keinoja voitaisiin ottaa käyttöön, että voitaisiin kaventaa kuilua eri ryhmittymien välillä ja miettiä, löydettäisiinkö jonkinlainen diplomaattinen ratkaisu. Viimeisin ajatus, joka tuli Egyptin viranomaisilta, kuten te tiedätte, sitä on kutsuttu kvartet kokoukset Iran, Saudi-Arabia, Turkki, Egypti tähän mennessä se ei ole ollut niin menestyksekäs kuin Egyptin viranomaiset ovat toivoneet. Saudi-viranomaiset ovat pysyneet kokouksen ulkopuolella, mutta silti ovat pyytäneet, että heille kerrotaan aina, mitä tapahtuu. Ja toistaiseksi mitään uutta kokousta ei ole suunnitteilla, mutta mutta siltikin olen sitä mieltä, että meidän pitää erittäin valppaasti tätä aloitetta seurata siitä yksinkertaisesta syystä, että näin on onnistuttu saamaan saman pöydän ympärille alueita tältä alueelta, jolla on tärkeä intressi tässä tilanteessa ja siksi onkin tämä on mielenkiintoinen aloite, jota pitää seurata. Ja korkea edustaja ja hänen yksikkönsä on myös paljon yhteyksissä ollut Egyptiin ja sen viranomaisiin. Kiitoksia puheenjohtaja. Gracias, presidente. Eh, gracias. Eh. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia herra Viinus pääsihteeri. Minä haluaisin esittää teille kaksi kysymystä oikeastaan. Ensinnäkin kun puhutaan diplomatista yhteyksistä tulevina päivinä, kiitän näistä tiedoista, joita meille annoitte herra Lavros. Ilmeisesti tänä viikon loppuna tapaa neuvostossa korkean edustajan. Minä haluaisin tietää, mitä olette siitä mieltä, siitä mieltä että tästä venäläisten tiukasta kannasta, voisiko se ehkä taipua hiukan, niin sitten pidetään myös tulevina päivinä tärkeää Syyrian ystävien kokous Marrakesissa. Mitä te odotatte tästä kokouksesta, varsinkin Mar- Marrakesissa, koska ilmeisesti Venäjä ei ole muuttamassa kantaa. Sitten vielä toiseen kysymykseen, niin ase kysymys. Tämä lentokone, joka tuli Moskovasta, joka sitten pakotettiin laskeutumaan Turkkiin. Ilmeisesti heidät, se on jo vapautettu. Ja näistä aseista tämä tulee hiukan, tästä tulee mieleen Syyri. Charlie Wilsonin elokuva, varmasti muistatte sen, mitä tapahtui aikanaan Afganistanissa. Ollaanko nyt samantyyppisessä tilanteessa, jossa venäläiset Afganistanissa silloin, heillä oli kaikki sotilainen valta ja afgaanikapelos, koska heillä ei ollut tarpeeksi aseita, oli mahdotonta, että he osuvat heittää viehettäjät pois. Tapahtuuko tästäkin samanlaista? Mikä teidän analyysin tästä tilanteesta on, jos sattumalta al-Assad ja hänen armeijansa sa- he saavat Iranista aseita, samoin Venäjästä. Venäjä on varsin vahva, eikä ole mitään keinoa, jolla Syyrian kapinalliset, joilla ei ole paljonkaan aseita, keidän puoleen. heidän pitäisi kääntyä Saudien vai USAn puoleen, tuskin USA auttaa, niin sitten edessä on ehkä varsin pitkä konflikti, joka pitkittyy, jossa kapinalliset ö, tavallaan tuhotaan, mutta ei, ei myöskään voita armeija. Mikä tämä asetilanne oikein on? Voisitteko kertoa aseistuksesta jotakin? Kiitos. Äh, kollega Milan ähm, antoi hyvän äh, esimerkin tästä, miten pidetään ajoista kiinni. Seuraavaksi edustaja Gomes. Voisitteko hyvä suurlähettiläs äh, vahvistaa sen, että Brahimi tämän Katarin kokouksen yhteydessä toimii ja te sanoitte, että me tarkkailemme tätä, mutta teemmekö me muutakin kuin tarkkailemme, jotta tämä sirpaloitunut oppositio, sitä voitaisiin auttaa. Ja toinen kysymys, ja tässä tuen sitä, mitä Milan Mon jo kysyi Venäjän roolista, aseista, Iranista – mitä me teemme tai harkitsemmeko me, sit, me sitä, että perustaisimme, ei nyt Syyrian sisälle, vaan esimerkiksi NATO-liittolaistemme, esimerkiksi Turkin alueelle tällaisia humanitaarisia käytäviä, jotta varmistettaisiin humanitaarisen avun saanti Syyriassa – en puhu Syyriaan perustettavista humanitaarisista käytävistä, vaan naapurimaihin perustettavista, esimerkiksi Turkkiin perustettavista. Ja sitten lopuksi se, että Irania, Iran saataisiin Syyrian keskusteluihin mukaan. En sano tätä meidän puolelta, vaan esimerkiksi Egyptin näkökulmasta. Edustaja Shaake. Very much, uh, chairman. Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset teidän eh, alustuksestanne. Muutama kysymys. Te eh, kuvailitte mitä muita, Katar, eh, Saudi, Iran, muut osapuolet, mutta minä haluaisin keskittyä enemmän Euroopan unionin rooliin. On selvää, että panokset ovat korkeat ja tämä strateginen peli, sitä, käydä, sitä pelataan nyt lyhyelläkin aikavälillä ja tämä on aika monen huolenaihe. Mitä EU voi tehdä varmistaaksemme, että voi melkein pitää kiinni meidän kauppasaaroista ja sanktioista? Mutta on kuitenkin esimerkkejä, että Venäjältä on viety aseita äh, Syyriaan EUn vesien kautta. Tämä on huolestuttavaa. Mitä te voisitte tehdä tai mitä jäsenvaltiot voisivat tehdä, jotta voitaisiin valvoa kauppasaartoa? Mitä tietoja teillä on äh, ääriliikkeiden noususta Syyriassa? Minua huolestuttaa kovasti ne ihmiset, jotka ovat yhtäältä äh, hallituksen ja toisaalta äh, ääriliikkeiden ja väkivaltaisten liikkeiden välissä, koska nämä ääriliikkeet pyrkivät nyt kasvattamaan valtaansa ja EU on nyt se avainpelaaja, jonka täytyy huolehtia siitä, että demokratian, ihmisoikeuksien ja vapauden ääni, vapaudella on ääni ja se on me Entä sitten Turkki? Voiko Turkki ottaa vastaan tämän valtavan pakolaismäärän? Ja minkälaisia keskusteluita on käyty ö, Turkin kohdalta Naton puitteissa ja minkälaisia uhkia Turkilla on ja mitä me voimme Turkin kumppanina tehdä. Ja voiko EU tehdä enemmän taloudellisella vippuvoimallaan. Mehän olemme olleet Syyrian suurin kauppakumppani. Kyllähän tämän täytyy antaa mahdollisuuksia painostukseen. Minusta tuntuu, että me emme sitä ole käyttäneet sitä tarpeeksi ja haluaisin tietää, näettekö te mitään mahdollisuuksia sen lisäksi, että saisimme lopetettua tämän väkivallan. Tenok. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Mr. Vimo, over here. Kiitoksia puhelta, Herra Vimo, ihan muutama kysymys vain voidaanko ollenkaan sotilaisesti toimia niin, jos tämä tilanne vielä pahenee, että voitaisiin asettaa tällainen rajoitettu lentokieltoalue Turkin, Syyrian alueella pakollisen vai onko ilma suojelu laitteisto liian vahvaisuuden puolella sitten, miten kansainvälisen ihmisoikeus oikeudenmukaisesti voitaisiin suojella oikeuksia, niin kuin kosovan tapauksessa se ei, se ei koskaan mandaattia YK on turvallisuusneuvostolta. Kyproksen kaudella on tällaisia varasuunnitelmia olemassa EU:ssa. Jos valtavasti lähtee pakolaisia syyreistä, voisitteko kertoa tästä kysymyksestä vielä lopuksi. Voisitteko kommentoida, mikä Katarin rooli oikein on? Se tuntuu nyt rahoittavan kaikenlaisia tahoja Pohjois-Afrikassa ja nyt myös Syyriassa mukaan lukien ehkä kaikkein salafista, kaikkein ääri, kaikkein, jotka on tällainen ääri Mikä, mihin Katar oikein pyrkii? Mikä tämän takana on, että se haluaa ostaa vaikutusvaltaa, sillä on paljon rahaa, mutta haluaisin kuulla erityisesti tästä salafisti al puolesta ja miten niitä, heitä on aseistettu. Thank you. Uh, Kiitokset. Eh, sitten edustaja Weigel. Chairman. Kiitos. Herra pääsihteeri, ensinnäkin haluaisin kommentoida teitä kiittää teitä ja Lady Ashtonia erittäin kohtuullisesta ja hyvästä suhtautumisesta eh, Syyrian konfliktissa. Minusta meidän lähtökantanamme pitäisi olla löytää poliittinen ratkaisu tähän ongelmaan, joten haluaisin mielelläni tietää enemmän kuin mitä te jo sanoitte. Ja tehän sanoittekin kyllä aika paljon jo, mutta mitä enemmän mitä, me voisimme, mitä Euroopan unioni voisi tehdä enemmän, että löydettäisiin poliittinen ratkaisu? Toinen kysymys. Tiedämmekö me, mikä on näiden kapinallisten tilanne? Kuka astuu valtaan sen jälkeen, kun tämä sota on loppunut? Tiedämmekö me, että siellä Syyriassa on todellinen pelko siitä, että se talibanisoituisi tiedämmekö tarpeeksi tästä konfliktista Syyriassa? Tiedämmekö me, että Turkin täytyisi myös saada meidän tukemme EUn tulevana jäsenvaltiona ja maana, joka on sekaantunut konfliktiin? Joten on todellakin tilaa eurooppalaiselle tuelle, ja ehkä te voisitte jakaa analyysiänne hieman enemmän tältä alalta. Thank you, Mr. Kasolidis. Kiitos sitten edustaja Kasolidis. Thank you very much. Kiitos. On ilmiselvää, että Assad lähtee paljon nopeammin, jos kolme vähemmistöä Syyriassa eivät enää tarjoa hänelle passiivista tukea. Alevitit, kristityt, ja kurdit. Ja näissä kaikissa kolmessa yhteisössä, vähemmistöyhteisössä on vastustusta Assadin valtakoneistoa vastaan. Ja minua huolestuttaa se, että sekin kokous, jota te kuvailitte, hyvä herra suurlähettiläs, suhteessa Katariin – Katar haluaa kiinnittää huomiota Syyrian kansalliseen neuvostoon, siis sunni-islamistiseen liikkeeseen. Ja tämä pelottaa näitä vähemmistöjä siitä, minkälainen olisi Assadin jälkeinen Syyria, joka saattaa olla huonompi kuin tämänhetkinen järjestelmä. Toisin sanoen meidän tulisi ponnisteluissamme keskittyä, ja olen samaa mieltä herra Tanokian kanssa, meidän tulisi keskittyä Katariin, ja Saudi-Arabia täytyy vakuuttaa siitä, että tällainen oppositiofoorumi, siinä tulisi ottaa kaikki mukaan. Sieltä tulisi lähettää ulospäin äh, luottamuksen lauseita aivan erityisesti vähemmistöjen suuntaan. Sitten toinen kysymykseni liittyy asiaan, josta lehdistössä on hiljattain keskusteltu. Toisin sanoen päästäisiin yhteisymmärrykseen Faruk al-Sharin välityksellä väliaikaisesta hallinnosta. Tästä keskustellaan Turkin ulkoministerin ja Venäjän ulkoministerin välillä. Onko toivoa sen suhteen, että tämä olisi alku rauhanomaiselle konfliktin eh, ratkaisemiselle. Ja kolmanneksi, hyvin lyhyt kysymys, kun me puhumme pakolaisista ja käytävistä, humanitaarisen avun käytävistä, meidän tulisi pitää mielessä se, että pakolaiset, no tätä on sanottu, mutta tätä tulisi painottaa. Ei tässä ole kysymys ainoastaan Turkista, vaan Jordaniassa on enemmän pakolaisia kuin Turkissa ja tietenkin eh, Libanonissa myöskin siellä on hankala tilanne maan sisällä. Sielläkin on pakolaisia. Herr Generalsekretär. Herra pääsihteeri. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Nyt tuli paljon kysymyksiä ja yritän vastata niin pitkälle kuin pitkälti kuin pystyn. Ensimmäinen kysymys ulkoasiaministeri Lavrov ja hän tulee illalliselle sunnuntai-iltana ulkoasiaministereiden kanssa. Kuten voitte kuvitella, laaja asiallista tulee olemaan ensinnäkin kahdenkeskiset kysymykset. Meillä on paljon kahdenkeskisiä asioita, joista puhua Venäjän kanssa, mutta tietysti puhutaan myös Syyriasta. Ja Yksi tarkoituksesta, yksi syystä on järjestää nämä iloinen, jotta löydettäisiin yhteistä maaperää, jolla voitaisiin tehdä yhteistyötä ja parantaa tätä diplomatian vaikutusmahdollisuuksia. Pitää olla rehellinen. Tämä on vaikea asia. Jos todellakin katsoo, minkälainen kuilu tällä hetkellä on tavallaan kahden leirin välillä, niin kuin tätä voitaisiin yrittää määritellä, erityisesti turvallisuusneuvostossa, niin yksi isoimmista hankaluuksista edessä on tämä ennakkoehtokysymys. Op, suurin osa oppositiosta Syyriassa ja monet kumppanit kansainvälisessä yhteisössä ovat sitä mieltä, että minkä tahansa, minkälainen tahansa dialogi, diplomaattinen dialogi voi alkaa, jos al-Assad eroaa virastaan. Ja vaikkakin pitkälti ollaan samaa mieltä, niin nyt on tullut tällainen asia esille, että jossakin vaiheessa siirtymäprosessia hallituksen pitäisi äh, erota. He eivät halua, että se tapahtuu kuitenkaan ihan alussa. Ja nyt mietitään, miten löydettäisiin yhteistä maaperää näiden kahden vaihtoehdon välillä. Näyttää siltä, että kun tarkastellaan menneisyyteen ja mietitään, miten on pystytty ratkaisemaan monia samantyyppisiä ongelmia aiemmin, niin voitaisiin toivoa, että löydettäisiin tällaista yhteistä kenttää, mutta tähän mennessä emme ole onnistuneet, joten työtä pitää jatkaa. Olet aivan oikeassa ja pyydän anteeksi, unohdin mainita nimittäin, että seuraava Syyrian ystävien kokous pitäisi järjestää Marrakesissa. Sitä tulee johtamaan Marokko. Marokon viranomaiset lopullista päivämäärää ei ole vielä täysin lyöty lukkoon on puhuttu marraskuun ensimmäistä päivästä, mutta saamme tästä jatkossa enemmän tietoa. Ja on totta, että paljon tulee riippumaan tästä kokouksesta, miten ponnistelut, joita nyt tehdään, miten on pystytty yhdistämään oppositiota, se nähdään. Syyrian ystävien kokouksessa tämä tulee olemaan yksi kaikkein tärkeimmistä kysymyksistä, josta neuvotellaan, ja miten pyritään saamaan aikaan tätä yhdistynyttä oppositiota. Palaan tähän vielä myöhemmin. Tämä on aika monimutkainen asia. Sitten esititte kysymyksen herra Milmon asesaarrosta. Te vertasitte tilannetta Afganistaniin. Jossain määrin seuraan ajatteluanne, mutta olen aina aika varovainen, kun vertaan tilanteita toisissa. Ne ovat aina varsin erilaisia. Jos verrataan tätä tilannetta sotaan, joka tapahtui 79-80 vuosi, nyt on paljon uutta teknologiaa käytössä. Mitä tulee sitten asesaartoon? Aina pitää muistaa kaksi asiaa. Ensinnäkin, että tähän mennessä johtuen turvallisuusneuvoston blokkitilanteesta ei ole mitään asesaartoa kansainvälisen yhteisön tasolla asetettu. Asesaarto kyllä löytyy yksittäisistä jäsenvaltioista. Asesaarosta EU on päättänyt muun muassa ja sitä on aika tiukastikin sovellettu. Ja sitten vastatakseni kysymyksen, jonka, jonka Rova Schaat esitti, me olemme parantaneet lainsäädäntöä, jotta voisimme antaa jäsenvaltiolle mahdollisuuden keskeyttää lennot tai laivakuljetukset, jotta todellakin voitaisiin, tai pysäyttää niitä, että voidaan tutkia niiden lasti ja näin täytäntöön panna mahdollisimman hyvin asisaartoa, mutta me emme voi estää maita kummastakaan leiristä, ovat ne sitten hallituksen tai opposition puolella jatkamasta, jos näin haluavat tehdä, elävät itse ole päättäneet ryhtyä asesaartoon. He voivat siis jatkossakin välittää aseistusta molemmille puolille. Meidän pitää seurata tilannetta erittäin tarkkaan ja aina kun, ainakin kun pystymme EU-alueella ja eri jäsenvaltioissa pyydämme kehottamaan, että sovellettaisiin tiukasti asesarron sääntöjä ja se toteutettaisiin myös käytännössä. Rova Gomez, te kysyitte Dohan kokouksesta ja onko Lahta Brahimi paikan päällä. Meidän nähdäksemme, tietysti tulemme tarkastamaan tämä vielä, tämä kokous suoraan sanottuna jossain vaiheessa se herätti vähän huolenaiheittakin ja tuli tällaisia epäilyjä. Mutta mielestäni mikäli mahdollista, niin se on nyt, sitä on nyt parannettu ja viety loppuun suunnitteluja. Ja meidän ymmärtääksemme Arabiliika tukee tätä Dohan kokousta ja meille tämä on erittäin tärkeä asia, koska kaikki mitä EU on tehnyt opposition suhteen on tehty läheisessä yhteydessä Arabiliikan kanssa. Me olemme ymmärtäneet, että Lakta Brahimi seuraa tätä asiaa myös varsin valpaasti ja alueen maat, Egypti ja muut seuraavat prosessia myös tarkasti. Me itse aivan alusta lähtien olemme olleet aika paljon eturintamassa, olemme ottaneet yhteyksiä aktiivisesti oppositioon, yrittäneet antaa välittää heille oikeanlaisen viestin. Olemme järjestäneet kokouksia myös täällä Brysselissä heidän kanssaan ja olemme tiuk- jatkuvasti yhteydessä heihin. Tämä on erittäin vaikea tehtävä, puhun nyt rehellisesti, koska hehän ovat varsin jakautuneita ja jossakin määrin tämä on ymmärrettävää. tilanne on erittäin vaikea kaikkien ryhmien kohdalla. On paljon suuttumusta opposition parissa. Jotkut loikkarit, jotka ovat siirtyneet oppositioon ja haluaisivat nyt olla tärkeässä poliittisessa roolissa, heitä vähän epäillään muiden opposition jäsenten puolelta, joten tilanne on kyllä kompleksi. Ja on totta, että jos verrataan tätä, mitä esimerkiksi tapahtui Libyassa, jossa Benkasin siirtymävaiheen neuvosto pystyy luomaan jonkinlaista yhtenäisyyttä, niin tähän ei ole vielä Syyrian kohdalla päästy. Ja yksi syistä mielestäni, ja tässä olen täysin samaa mieltä siitä, mitä ministeri Kasluides hetki sitten sanoi, siis yksi seikka on siinä, että luottamusta puuttuu muuttuu eri ryhmien väliltä toiseen äh, kohtaan. Ja sama koskee myös näitä yhteisöjä, jotka tulivat esille. Alaviitti-yhteisö, kristillinen yhteisö, kurdit ja druusitkin voidaan lisätä ja muut ryhmittymät. Sitten tuntemus näissä yhteisöissä on mm, sellainen, että äh, ne ovat aktiivisesti ja passiivisesti tukeneet hallitusta ja ovat pitäneet kiinni kannastaan, koska heidän tuntevat olonsa hiukan epämukavaksi ja jatkoa että he eivät ole niinkään varmoja, että heidän tilanteensa, heidän yhteisönsä tilanne tullaan jatkossa suojelemaan ja saavat, tulevat saamaan tarvittavat turvatakut. Mutta, ja yksi viesti, jota olemme pyrittäneet välittämään oppositiolle, on, että vetoamme heihin, osoittakaa jonkin eh, luottamuksen rakentamistoimia miettikää, mihin voitte ryhtyä, jotta voisitte rauhoittaa ja vakuuttaa nämä yhteydet. Ja vieläkin yritämme saada tätä viestiä heille perille mahdollisuuksien mukaan, mutta tähän menee aikaa. Sitten tuli kysymys humanitaarisista käytävistä, mutta Syyrian ulkopuolella, ja mainitsitte Turkin. Me yritämme saada Turkkiin enemmän humanitaarista apua koska pakolaisten määrä kasvaa ja ihan oikein täällä todettiin, että heillä on is- paljon pakolaisia, mutta heitä on kuitenkin enemmän tällä hetkellä Jordaniassa ja myös Libanonista löytyy paljon pakolaisia. Tämä on alueella yleinen ongelma. Tähän mennessä yksi ongelmista, joka etenen on tullut, tai ongelmat ovat varsin käytännönläheisiä Turkissa. Turkki on järjestänyt pakolaisleirinsä eri tavoin kuin muut ja Ehkä on tapahtunut jonkinlainen väärinkäsitys, mutta joskus on ollut vähän vaikeampaa saada apua sinne. Meidän pitää varmasti hälventää, hälventää nämä äh, epäilykset ja nyt kun me saamme nämä 50 miljoonaa lisäeuroa, ja, niin voimme toivoa, että tätä kautta voidaan parantaa tilannetta. Mitä tulee Iraniin, jäsenvaltiot ovat suhtautuneet jakautuneella tavalla. Jotkut ovat sitä mieltä, että nyt ei ole oikea aika pyytää Irania liittymään eri foorumeihin, joissa olemme tehneet työtä, eh, ehkä vain senkin takia, että Iranin kanta ydin ohjelman suhteen on ristiriitainen. Sitten muut suhtautuvat avoimemmin ja ovat sitä mieltä, että koska hekin seuraavat tilannetta ja talouden osapuolinen heidän pitäisi olla myös mukana. Toistaiseksi tarkastelemme enimmäkseen, mitä Egypti tekee ja mihin se pyrkii. Ja keskustelemme lähes päivittäin Egyptin viranomaisten kanssa, mutta tällainen jakolinja kuitenkin jäsenvaltioiden kesken on. Sitten tuli kysymys mutta taisin kyllä vastata siihen jo, eli miten voidaan parantaa sanktioiden täytäntöönpanoa jäsenvaltiotasolla EU-ssa. Sitten tuli kysymys ekstremististä tai ääriliikkeestä oppositiossa. Meidän tietääksemme niin oppositio tai aseistettu oppositio, jos nyt näin voidaan kutsua, niin se on varsin monimutkainen ilmiö Sieltä löytyy paljon erilaisia elementtejä. Siellä on ääriaineistoa, erilaista sotila- so- asistettua joukkoa. Kun puhumme vapaasta Syyrian armeijasta, pitää olla tietoinen siitä, että tämän vapaan Syyrian armeijan nimen takana löytyy ihan oma todellisuutensa paljon sot- asistettua ryhmittymä, jotka toimivat usein itsenäisesti, mutta joskus niin näihin liittyy alueellisia vahvoja piirteitä, jotka, joka varsin vähän sitten taas liittyy tähän yleiseen trendiin maassa. Meidän pitää olla tietoisia tästä seikasta ja meidän pitää tietää, että juuri tästä johtuen, kun me puhumme tarpeesta valmistautua tähän siirtymäprosessiin, niin me EU:ssa olemme sitä mieltä, että tämä on aivan erityisen tärkeä seikka, koska jos odotetaan vain, että hallitus astuu syrjään tai kaatuu ja toivomme, että heti seuraavana päivänä sitten tulee sellainen päivä, kun yhtäkkiä kaikki tapahtuu oikein ja edetään sujuvasti eteenpäin, niin tämä kyllä on varsin kaukana todellisuudesta meistä. Jos me emme pysty diplomaattista prosessia viemään eteenpäin juuri nyt, ennen kuin tämä valta vaihtuu emme, ja pystymme kokoamaan ulkoisesta oppositiota yhteen, niin ihmiset ulkopuolelta, jotka ovat tai jos emme onnistu tässä, niin emme pääse kovinkaan pitkälle ja siksi meistä on erittäin tärkeää tehdä työtä tällä alalla. Sitten vallan siirron jälkeen kauppa tulee olemaan tärkeä vipuvaikutustekijä. yhteistyö, apu ja se seikka, että Syyria oli tärkeä kumppani Euroopalle, niin se tulee olemaan aika tärkeä valttikortti meillä, kun pyrimme vaikuttamaan uus, uuteen Syyrian hallintoon jossakin vaiheessa. Herra Tanok esitti kysymyksen lentokieltoalueesta ja yleisemmin ottaen puhuitte jonkinlaista sotilaallista välintulosta. Te olette ihan oikeassa, kun muistutatte meitä siitä, että yleensä sotilaallisessa operaatiossa tarvitsemme YK päätöslauselman tueksemme, mutta joskus, kun emme ole onnistuneet sellaista saamaan YKsta, niin silloin olemme voineet nähdä esimerkiksi Kosovon kohdalla, niin kuin te itse mainitsitte, niin silloin nähtiin joitakin kumppaneita, jotka etenivät asiassa huolimatta tästä. Tässä ongelma tietenkin on se, että jos me haluamme tällä tavalla toimia, niin silloin sotilasoperaatio, joka pitää saada aikaan, eh, esimerkiksi Livon kohdalla, puhutaanko sitten lentokieltoalueesta tai jostakin puskurualueesta, jos, tai mikä tahansa tällainen alue, jonka haluaisimme luoda, niin tarvitsisimme siihen sitten sotilaallista tukea ja avustusta. Johtuen Syyrian armeijan valmiuksista, niiden ilmapuolustusaseistuksesta ja koska heillä on valtavasti helikoptereita, lentokoneita, niin tämä ei olisi mikään pikkuoperaatio. Sen täytyisi olla erittäin korkean tason operaatio suuruusluokaltaan. Se ei liittyisi mitenkään tilanteeseen Libyassa ja ne, jotka olisivat tässä toiminnassa mukana, siis maat kuten USA ja muut, niin ne kyllä miettivät kaksikin kertaa ennen kuin ryhtyvät tämän tyyppiseen operaatioon. Mitä peliä sitten Katar pelaa? Meidän nähdäksemme, jos jätetään sivuun se seikkaa, että ne todellakin tukevat selkeästi yhtä puolta kiistattaa, niin on mielenkiintoista panna merkille, että hiljattain tämän Dohan kokouksen yhteydessä he ovat yrittäneet kuroa kuilua kiinni eri oppositioiden välillä. Tähän hän Katar on ennen kaikkea tukenut Syyrian kansallista neuvostoa, mutta nyt näyttää siltä, Doha, että Dohan kokouksen yhteydessä he yrittävät avata hiukan omaa peliään ja yrittävät ottaa enemmän muita mukaan ja ovat avoimempia muulle, muillekin oppositioelementeille. Onnistuvatko he tässä, se nähdään. Meidän pitää seurata tilannetta tarkasti ennen kuin otamme kantaa. Sitten vielä lopuksi lyhyesti vastaisin muihin kysymyksiin Täällä kysyttiin tästä väliaikaishallituksesta. Kyllä, tällainen ajatus on kiertänyt jonkin aikaa. Ehkä tulette kuulemaan siitä myös Dohan kokouksen yhteydessä. No, Faruk al-Sarasek, pitäisikö hänestä johtaa vai mu- jonkun muun johtajan, minä en tiedä. Täytyy olla aika varovainen, kun puhutaan he- henkilöistä, nimistä, jotka ovat tehneet työtä tämänhetkisen hallinnon kanssa ja ovat olleet siellä mukana niin monen vuoden ajan, koska luonnollisesti opposition sisällä voi olla vähän eh, kaksinaisia tunteita tämän tyyppisten henkilöiden suhteen. Lopetan tähän puheenjohtaja. Kyllä on. Kiitos oikein paljon. Jos sallitte, niin meillä olisi vielä neljä kysymystä, mutta vain minuutti per kysyjä. Angurakis, olkaa hyvä. Salavrakos, Chrysler Dörfler ja Watson. Angurakis. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin äh, sanoa, että me elämme kärjistyksen ja vastakkainasetteluiden äh, kautta Syyriassa. Ja minun tekee suuren vaikutus se, että äh, ulkosuhdehallinto ei näytä olevan lainkaan huolestunut tästä me voimme odottaa vielä lähitulevaisuudessa huononevaa tilannetta. Ja tämä välikohtaus lentokoneiden suhteen Turkissa, no me tiedämme, että meille on sanottu, että ei ole mitään asevientikieltoa, mutta kuitenkaan Euroopan unioni ei tee mitään tälle tilanteelle. Olen ollut ymmärtävinäni, että te haluaisitte ulkosuhdehallinnossa, että tämä Syyrian tilanne kärjistyisi äärimmilleen? Minun mielestäni me emme voi hyväksyä Naton väliintuloa, emmekä me voi hyväksyä myöskään hallitusta, josta löytyisi ulkomaalaisia johtoasemista, koska muutoin me päädymme Afganistanin kaltaiseen tilanteeseen. Kiitos puheenjohtaja. Se, että te painotatte humanitaarista apua, se on erittäin hyvä asia, mutta samaan aikaan minun mielestäni on vaarallista se, että Syyrian hallinto on vaarassa aivan erityisesti, kun puhutaan kemiallisten aseiden käyttämisestä. Ja aivan erityisesti, kun puhutaan siitä, että tämä tapahtuisi ehkä ulkomaalaisten toimesta kaikista todennäköisin skenaario on se, että että nämä äh, aseet tulevat esimerkiksi Hisbollahin, al tai Hamasin kautta Syyrian alueelle. Ja tästä syystä pyytäisinkin pääsihteeriä kertomaan meille, äh, mikä on ulkosuhdehallinnon kanta tähän asiaan ja onko sillä tietoa muiden ryhmittymien tai joukkojen liikehdinnästä tuolla alueella? Kiitos äh, puheenjohtaja. Vimon on äh, Cathy Ashtonin kanssa kehitellyt äh, hyvin selkeän kuvan Syyriasta. Minua huolestuttaa kuitenkin enemmän tilanne Jordaniassa, jossa kytee. Ja kaikki muutkin konfliktit on ratkaistu, Palestiinan kysymys, Syyria, Libano, kaikki sieltä pikkuhiljaa nyt Äh, on äh, leviämässä muualle. Miten te arvioitte tilanteen Jordaniassa? Kiitos. Sir Graham. Thank you, Chair. Um... Kiitos. Kiitos. Niin, haluaisin kysyä, että sen jälkeen kun Kairon äh, kokous heinäkuussa epäonnistui ja ajatellen Katarin kokousta ensi viikolla, niin luuletteko te, että oppositio jotenkin voisi tulla vastaan ja että te voisitte tarjota jonkinnäköistä poliittista tulevaisuutta maalle. Entä sitten eh, USA ja heidän eh, sotilaallinen tukipisteensä Jordaniassa, eh, voisiko sillä olla jotain roolia Syyriassa? Ja sitten vielä lopuksi ulkoministeri ministerit Lavrovin kanssa sunnuntai-iltana, ottavatko he esiin sen, että tämä lentokone, joka lensi Moskovasta Damaskukseen ja joka pakotettiin laskeutumaan Turkkiin, että se lensi siviili-ilmailun sääntöjä vastaan, ottaen huomioon sen lastin, joka sillä oli? Very, very briefly on... Hyvin lyhyesti tästä ensimmäisestä kysymyksestä me olemme huolissamme siitä, mitä tapahtuu. Korkea edustaja selitti teille pari päivää sitten kaikki ne yhteydenotot, joita hänellä on ollut New Yorkissa eri osapuoliin tällä viikolla, jotta tätä poliittista tilannetta saataisiin vietyä eteenpäin ja jopa siihen pisteeseen saakka, että meitä syytettiin naiviudesta. Eli se, että meitä syytetään siitä, että me emme tee mitään ja että meidän tulisi tehdä enemmän, niin se ei ole oikea arvio tilanteesta me teemme kaiken, mitä me voimme tehdä esimerkiksi humanitaarisen tilanteen suhteen tai opposition neuvottelupöytään toimisesta ja koetamme saada kaikki osapuolet neuvottelupöydän ympärille ja me pyrimme tähän jälleen kerran Sergei Lavrovin kanssa sunnuntaina. Meidän täytyy olla realistisia, se ei ole suinkaan helppoa, mutta meidän täytyy viedä tätä asiaa eteenpäin. Sitten kemialliset aseet hyvin nopeasti. Me olemme yhteydessä niihin, joilla on tiedustelutietoa tästä ja me pyrimme auttamaan, jos meiltä apua pyydetään omien kykyjemme mukaan, mutta tällä hetkellä tässä on lähinnä kysymys siitä, että me valvomme hyvin tarkkaan, missä näitä vaarallisia aseita on ja miten niitä liikutellaan tällä alueella. Sitten sananen Palestiinasta. Palestiinalaiset pakolaiset minun olisi tullut mainita tämä jo aikaisemmin, mutta tähän liittyy todellinen ongelma, koska monissa näistä maissa, esimerkiksi Syyriassa, palestiinalaisia on ollut siellä pakolaisleireillä jo kauan aikaa ja nyt heidät on pakotettu liikkeelle. Ja humanitaarinen apu osoitetaan suoraan tähän palestinalaispakolaisongelmaan ja siitä tulee yhtä huolestuttavan, yhä huolestuttavampi asia päivä päivältä ja sitä täytyy seurata. Ja sitten äh, herra Watsonin kysymykset. Kairon äh, foorumi on edelleen olemassa. Se ei tähän mennessä ole onnistunut menemään eteenpäin kaikkien tuella, mutta se on edelleen olemassa ja me olemme pyytäneet Katarin viranomaisilta, kysyneet voisiko sitä pitää oppositiojoukkojen neuvottelujen pohjana Dohassa ja vastaus oli kyllä. Eli kyllä se edelleen on tuolla poliittisella näyttämöllä. Sitten Yhdysvaltojen task force-työryhmä, no ehkä tämä kysymys pitäisi esittää ennemminkin yhdysvaltalaisille kuin minulle, mutta me tiedämme, että Jordaniassa EU ja muut ovat tukeneet Jordanian viranomaisia, koska heillä on rajallaan valtaisa ongelma ja me tulemme jatkossakin tukea tarjoamaan. Ja sitten tämä venäläinen kone, No en tiedä, otetaanko tämä esille. Oletan, että joku jossakin vaiheessa päivällistä ottaa tämän esille, mutta sunnuntaihin mennessä meidän täytyy seurata hyvin tarkasti, tuleeko Moskovasta jonkinlaisia julkilausumia tämän asian tiimoilta. Se tulee olemaan mielenkiintoista. Uh, Kiitokset. Kiitokset siitä, että pääsihteeri tuli tänne tänä aamuna. Minusta se oli ihan hyvä, vaikkakin tässä nyt eh, muutamalla minuutilla äänestykset myöhästyivät, niin tärkeää on se, että me puhumme ajankohtaisista poliittisista tilanteista ja sen vuoksi me olemme täällä ja pyydän anteeksi niiden puolesta, jotka eivät tulleet paikalle ajoissa. This special committee in the question. Ladies and gentlemen, let's start now with uh, point 14. Siirrymme kohtaan 14. jossa on kollega Svoboda suositus neuvostolle ja komissiolle EUn ja Venäjän uudesta sopimuksesta. Haluaako hän vielä puheenvuoron? Ei halua, joten lähdemme suoraan äänestykseen. Wer ist für den Kompromissitarkistus yksi äänet puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusikymmentäkaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67, 66 puolesta. Ei, kun me äänestimme siitä. 67 puolesta vastaan tyhjää. Onnittelut. 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 puolesta. Ihan. 73 raukesi. Ja 74 raukea myös. Eli 76. 76 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 76. Koneellinen tarkistus. Äänestys on päättynyt. 30 puolesta 22 vastaan hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 87 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 91 puolesta vastaan ty, hylätty. 97 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 110 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus 3 puolesta vastaan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 Osallistukaa kunnolla näihin tarkistuksiin, äänestyksiin. No, 125. Äänestys päättyy. Seitsemäntoista kolmekymmentä seitsemän. 126 puolesta, vastaan tyhjää hylätty, 127 puolesta, vastaan tyhjää hylätty, 128 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 129 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 130 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 131 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 132 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. 133 kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan 133 toinen osa. Äänestys päättyy. 27.28 28 hylätty. Ja äänestäkää nyt sitten reaaliajassa, hyvät ystävät. No niin, itse asiassa tämä 134 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 135 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 136 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 137 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 138 puolesta vastaan hyväksytty. 140 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 144 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 150 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 151 puolesta vastaan tyh, tyhjää hylätty. 152 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 153 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 154 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 155 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 157 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 158 kohta kohdalta Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 159 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 160 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 161 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 166 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 167 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 168 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 169 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 170 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 171 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Nyt täytyy tarkistaa. 171 toinen osa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 28-27. 172 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 173 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 174 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 175 kohta kohdalta kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 176. Ja raukea. 177 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 178 puolesta Tarkistetaan 177. Äänestys päättyy. 39 puolesta 16 vastaan. Kuka täällä vaati tätä tarkistusta? Rova Munisko, 178 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 180 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Nyt tämä täytyy tarkistaa. 180 ensimmäinen osa. Äänestys on päättynyt. 30 puolesta, 23 vastaan, kaksi tyhjää hyväksytty. Ja toinen osa on katettu kompromissi 10. 181 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 182 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 183 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 184 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 185 puolesta vastaan, tyhjää, tarkistetaan. 185. Äänestys päättyy. 29 hyväksytty. 186 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 12. Äänestys päättyy. Hyväksytty 30-24. 13 raukeaa. Tarkistus 14 puolesta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 vastaan, tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme, sitten tulemme 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 neljässä osassa herra isä sentään. No, osa yksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Osa kaksi. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Osa kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Osa neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 46 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 48 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 49 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 50 puolesta, 49 tarkistetaan. 49. Äänestys päättyy. 35 vastaan 18 hyväksytty. Kuulkaa, Rova Gomes, se kolmannen kerran kun vaaditte tätä, niin tarjoatte samppaniaa. Venäläistä vielä. 50 puolesta. Vastaan. Tyhjää. 50 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksy. 51 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 52 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten koneellinen loppuäänestys kokonaistaideteoksesta. Die Abstimmung ist geschlossen. Der Bericht ist mit 53. Mietintö on hyväksytty 53 puolesta, yksi vastaan, yksi tyhjään. No niin, Hannes, kyllä me nekin kaksi vielä täältä joukosta löydämme. Onneksi olkoon. Mielestäni tämä oli aikamoinen suoritus, koska tämä on eh, mietintö, jossa eh, oli kysymys hyvinkin ristiriitaisista asioista ja me saimme näin laajan enemmistön sen taakse. Hieno homma. Nyt saat vetää henkeä vähän. No niin, nyt siirrymme sitten äh, kohtaan 14. Kasakstan esittelijä on edustaja Jaakonsaari. Haluaako kollega vielä käyttää puheenvuoron? Ei. Hyvä. Eli lähdemme äänestämään. 39 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 8 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 42 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistamme. Me voisimme säästyä tältä jatkuvalta tarkistamiselta, jos kaikki viitsisivät äänestää. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty 28 vastaan 22. 43 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 51 puolesta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 Sitten 66 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vast... Ai kolme osaa. No niin. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Onhan se hyvä, että Rova Jegle sieltä vielä kommentoi suullisestikin, kuinka täällä äänestetään. Toinen osa puolesta vastaan Hyväksytty. Kolmasosa puolesta. Ah, no, tarkistetaan. Tarkistetaan. 66 toinen osa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. kolmasosa. Ja Elisabeth, varo, varo, tai sinä maksat minulle sen samppanjassa. Kolmasosa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 67 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 68 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 70 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 71 70. Tarkistetaan. Ja äänesty... Ai, minäkään en ole äänestänyt. Noho. Kaksikymmentäseitsemän puolesta, 23 vastaan. Hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 72 puolesta. Mutta se oli sama enemmistö kuin äskenkin, mutta no niin, 71, tarkistetaan. 71. Äänestys päättyy. 28 puolesta 22 vastaan hyväksytty. 72. No minä olen juovuksissa tuolla lounaalle jo kaiken tämän samppanen jälkeen. No niin, 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan 77. Todennäköisesti sama enemmistö. Äänestys päättyy. 28-21 hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 ja 102 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 82. Äänestys päättyy. Hyväksytty 29.21. 83 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 89 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 90 kymmentä, johonka lisätään sana social. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 94 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 95 puolesta Ai, 94. Tarkistetaan. No niin, kokeillaan. 94 koneellisesti. Ovatko jotkut nähtävästi unohtaneet korttinsa? No, äänestys on päättynyt. Hylätty 21-29. 50, 95 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Kompromissi 15 puolesta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 hylätty. 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 116 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 1 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 9 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 10 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 11 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 12 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 13 puolesta, Tarkistetaan 12. Koittakaa nyt uskoa, että siinä on koko ajan se sama enemmistö. 12. Niin, niin, mutta kuten te tiedätte, asiat ja, ja enemmistöt eivät aina välttämättä kata toisiaan. No niin, Äänestys päättyy. 27 puolesta, 23 vastaan hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 raukeaa 15 ja 17, jotka ovat identtiset plus suullinen tarkistus. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan. Tyh. Tämä täytyy tarkistaa. 18. Koneellinen tarkistus. Äänestys päättyy. 12 puolesta 38 vastaan hylätty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 3 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 28 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan Tarkistetaan. Äästys päättyy. Hyväksytty 2625. 36 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Toinen osa ei, vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 37 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 38 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 2 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistus kaksi. Äänestys päättyy. Hylätty 24-26. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Todennäköisesti sama enemmistö hylätty. Neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Inta ykkönen. Tässä täytyy nyt hieman miettiä, että hetkinen, tämä on osittain jo katettu. Tätä täytyy hieman työstää sitten vielä, mutta puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Eli ei tarvitse työstää. Inta kaksi. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Inta viisi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Inta kolme puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Inta neljä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Inta kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Inta seitsemän puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, Inta kahdeksan puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, Inta yhdeksän puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, Inta 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Voimme sen tarkistaakin. Inta 10. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty 25-24. Inta 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Inta 12 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Inta 13 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten koneellinen loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 43 ääntä puolesta, ei vastaan, yksi tyhjä. Sydämelliset onnittelut. No niin, hyvät naiset herrat. Kello 11 meillä on kuuleminen. Nyt täytyy pistää vauhtia. Georgian vaalitarkkailuvaltuuskunnan matkan selvitys 1. lokakuuta 2011. Milan Kabrnoch on meidän esittelijämme ja valtuuskunnan johtaja. Muut olivat Lisek, Frau Basescu, Frau Herzog, Frau Nikolai, Tarant, Imbrasas und also Herr Piccola.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 pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je pro mne velkou ctí, že jsem měl možnost předsedat delegaci Evropské... Eh, kiitos puheenjohtaja. Minulla oli parlamentin valtuuskunnan puheenjohtajana mahdollisuus eh, olla siis mukana vaalitarkkailumatkalla Georgiassa. Kuten te tiedätte, meidän valtuuskuntamme oli eh, osa vaalitarkkailutehtävää jonka parlamentti, parlamentaarinen OECD, NATO ja me teimme. Tässä tehtiin yhteistyötä ja yhteistyö oli erittäin hyvä. Me sovimme, että me teemme tästä yhteisen äh, lausunnon. Meillä oli siis mahdollisuus olla Georgiassa vain muutama päivä ennen vaaleja ja sitten vaalipäivän aikana me saimme saimme tehdä, teemme yhteistyötä. Herra Nikolai oli meillä puheenjohtaja ja me saimme hyvin e, informaatiota Georgiasta tämän kokouksen aikana. Me tapasimme myös median ja, ei poliittisten, ja poliittisten puolueiden edustajia. Me kuuntelimme kaikkia tätä informaatiota ja me olimme myös vaaliprosessin todistajina Georgiassa. Ja kykenimme sitten arvioimaan näitä vaaleja. Koken, totesimme seuraavaa, että ilma, vapaampi ilmapiiri mahdollisti sen, että kansalaiset saattoivat osallistua paremmin, mutta tämä oli kuitenkin jossain määrin polarisoitunut tämä ilmapiiri kampanjoissa oli myös äh, hyvin äh, ähm, katkeriakin hyökkäyksiä. Kansalaiset olivat äh, motivoituja osallistumaan. Juuri ennen vaaleja tilanne oli hyvin jännittynyt ja mm, pelättiin, että tässä tulee vielä bellakoita, mutta näin ei käynyt onneksi. Meitä oli neljä vaalitarkkailijaryhmää itse vaalipäivänä ja sen vuoksi meillä oli mahdollisuus äh, seurata koko tätä vaaliprosessia ja valvoa sitä. Meillä oli mahdollisuus Triflis, Gorelus äh, ja Kafetin alueilla valvoa näitä vaaleja ja totesimme, että sääntöjä noudatettiin yleisellä tasolla ihan hyvin. Yksittäisissä vaalit til, vaalihuoneistossa näimme, että tiettyjä puutteita oli, mutta ei kuitenkaan mitään tarkoituksellisia rikkomuksia eikä liioin mitään toimia, jotka olisivat vaikuttaneet vaalitulokseen. Keskusvaalikomitea ilmoitti tulokset maanantaina. 54,9 prosenttia prosenttia voitti Georgian suurempi puolue ja sitten yhteinen kansallinen puolue loput. Mikään muu puolue ei ylittänyt 5 prosentin äänikynnystä. Uusi parlamentti on nyt koottu näistä kahdesta puolueesta – ja hallituspuolue yhtäältä ja oppositioblokki toisaalta ovat, osallistuivat näihin vaaleihin. Tiettyjä valituksia tehtiin vaalien kulusta. Presidentti Sakasvili tunnusti opposition voiton ja siirtyi itse oppositioon. Sakashvili on itse ollut neuvottelemassa eh, monista asioista paikan päällä. Lopuksi haluaisin sanoa, että Georgian nuori eh, demokratia on tehnyt suuria edistysaskelia viime vuosien aikana. Kansalaisilla on perusoikeudet ja perusvapaudet eh, ja me olimme demokraattisten vaalien todistajina. Ensimmäistä kertaa Georgiassa nyt vapaasti on, vaihdettiin, äänestettiin ja vaihdettiin hallitusta ja hallitus myönsi tappionsa. Ja Georgia on tehnyt edistysaskelia myös yhteistyössä Euroopan kanssa sekä assosiointisopimuksen suhteen kuin myös VTOn assosiointisopimuksen suhteen. Oletan, että Euroopan parlamentti syventää yhteistyötään Georgian uuden hallituksen kanssa. Haluaisin äh, kiittää kaikkia Euroopan parlamentin jäseniä meidän valtuuskuntamme työn tukemisesta. Kiitos äh, kollega tästä raportista ja kiitokset niille kollegoille, jotka olivat mukana tässä vaalitarkkailumatkalla. Minusta on merkittävää, että kaikki ne äh, puutteet, joita, josta me olemme puhuneet, niin siitä huolimatta vaalit olivat äh, yleisellä tasolla vapaat ja oikeudenmukaiset, huolimatta kaikista jännitteistä. Nähtävästi kes ehdokkuusvaalikomitea hoiti asiat ammattimaisesti. Minähän olin joskus aikoinaan siellä kunnallisvaaleissa, oliko se nyt kaksi vuotta vai no, enpä nyt muista, koska silloin meillä oli myös sellainen kuva, että tähän suuntaan ollaan menossa ja että tilanne on nähtävästi vielä hieman parantunutkin. Merkittävää on se, että presidentti vaalien jälkeisenä päivänä ilmoitti, että ilmoitan hävinneeni ja että tämä on voitto demokratialle. Se on tär- se oli tärkeä hetki demokratialle ja se, että vallan vaihto oli rauhanomainen. Ja minä toivon, että kehityskulku on jatkossakin tämän kaltainen ja että tämä uusi enemmistö huolehtii siitä, että seuraavissa vaaleissa on jälleen edellytykset järjestää rauhanomainen vallanvaihto. Se on mielestäni vakauttava viesti jos se Georgiassa on, Georgiassa on mahdollista. Mutta tämä on kuitenkin joka tapauksessa tärkeä viesti myös tämän alueen muille maille. Se, että tällä tavalla ähm, eurooppalaisia perspektiivejä tuodaan eteenpäin myös tällä alueella. Ja nämä, tämä vaalitulos oli ehkäpä sellainen, joka ei ollut Euroopan unionin prioriteetti. Ja me tulemme jatkamaan kuitenkin rakentavaa yhteistyötä Georgian kanssa ja huolehtimaan siitä, että tämä todellisuus toimii. Kollega Rusek. Pane předsedo, já bych chtěl také poblahopřát panu Cabrnochovi, vedoucímu misi. Kiitos. Minä haluaisin myös kiittää valtuuskunnan puheenjohtajaa. Hän johti tätä valtuuskuntaa hyvin ja haluaisin toivottaa onnea koko porukalle. Minusta meidän valtuuskuntamme teki hyvää työtä mitä tulee itse vaaleihin ja vaalikampanjaan ja tuloksiin ja tilanteeseen vaalien jälkeen. Olen samaa mieltä puheenjohtaja Brokin kanssa. Tämä on ensimmäinen kerta Georgian, modernin Georgian historiassa, kun on tapahtunut rauhanomainen vallanvaihto. Georgia on täyttänyt demokratian yhden perusedellytyksen, eli siis rauhanomainen siirtyminen uuteen hallitukseen vallanvaihtoon. Hyvät kollegat, me voimme auttaa Georgiaa sen demokratiassa ja demokratian rakentamisessa. Voimme vedota molempiin osapuoliin ja me tulemme vetoamaan heihin, että he tekisivät yhteistyötä Georgian kehityksen intresseissä ja ajatellen uudistuksia ja muutoksia, joita tämän maan on toteutettava. Samoin kuin, että myös äh, transatlanttinen yhteistyö vahvistuisi ja saisi tukea, oli sitten kyseessä NATO tai me. Eli se, että he lähentyisivät e ta, Eli vielä kerran onnittelun äh, herra Sabernoille ja koko tälle valtuuskunnalle. Ja onnitteluni erityisesti kaikille Georgian kansalaisille. Ehkäpä vielä yksi huomio ajatellen seuraavaa vaalitarkkailuvaltuuskuntaa. Minä olen nähnyt yhden, näin, että yhdellä osalla vaalitarkkailun valtuuskuntaa oli erillinen äh, tällainen lehdistötilaisuus. Minä tällainen osittainen lehdistötilaisuus, sellaisia jatkossa tulisi järjestää, vaan meidän tulisi ensin odottaa ja sen jälkeen vasta yhteisten keskusteluiden jälkeen julkaista yhteinen kanta. Kiitos. Herzlichen Dank. Kiitos. Sarjus Volski. Thank you for your report and, and... Kiitokset tästä raportista ja siitä positiivista tavasta, jolla nämä vaalit menivät, eli tämä on Saakasvilille tavallaan tappion jälkeinen kunnianosoitus, koska se osoittaa, että demokratia on saanut vakaan jalansijan. Kysymykseni on seuraava. Kaikissa Euroopan maissa osa vaalikäyttäytymistä on se, että on avoin ja rajallinen mahdollisuus käyttää varoja vaaleissa. Ja näitä varoja voidaan käyttää avoimista rallista, jos puolue eh, johtaa vaalikampanjaa, se voi käyttää näitä varoja avoimien menettelyjen puitteissa. Ja mm, sitten yksityiskohtaisen järjestelmän mukaisesti siinä on tiettyjä rajoja, näin on Euroopan unionin maissa. Georgian vaaleissa valtaivia summia rahoja. Arvioitu summa on 300 miljoonaa euroa. Tuli maahan ulkomailta ja sitä käytettiin Ivanishvilin puolueen toimesta. Nämä pitkän ja lyhyen aikavälin vaalitarkkailijat, pitivätkö he tätä osana arviovälineistöä silloin, kun arvioitiin näiden vaalien oikeudenmukaista, oikeudenmukaisuutta? Thank you, President. I, too... Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella äh, tarkkailijaryhmää ja herra Karnosia. Kiitän tästä esitystä tänään. Niin, voisittekohan antaa hiukan neuvoja sen suhteen, mitä jatkossa tulevaisuudessa pitäisi tehdä, jotta Georgian puolueet saataisiin sopimaan jostakin perussäännöistä vaalikampanjoinnissa, koska vaikkakin minun mielestäni tulos oli oikeudenmukainen ja tarkkailijoiden näkemyksen tästä, niin siltikin mielestäni tähän liittyy sellaisia aspekteja kampanjaan, joita emme ehkä olisi halunneet siinä nähdä. Tiettyä pelottelua tapahtui, oli ehdokkaita, joita kovisteltiin, jopa hakattiin ja niin edelleen. Ja minkähänlainen kuva herra Gabranohille ja hänen kollegoillaan on, mitä voisimme jatkossa tehdä, että voisimme saada tällaiset perussäännöt, joilla varmistettaisiin, että homma toimii paremmin tulevaisuudessa. Demokratia on huono järjestelmä, niin kuin Churchill aikanaan sanoi, mutta se on kuitenkin parempi kuin mikä vaihtoehtoisista järjestelmistä. Mutta paljon kuitenkin voimme tehdä, jotta se toimisi tehokkaammin. Ja minusta näyttää siltä, että jos EU sitoutuu yhdessä Euroopan neuvoston ja muiden elinten kanssa varmistaakseen sen, että jatkossakin pyrimme parantamaan demokratian toimintaa Georgiankin kaltaisissa maissa, niin se olisi todellakin toivottavaa. Thank you very much for Nikolai. Kiitoksia, Rova Nikolai. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja, olin mukana matkalla ja minun mielestäni nämä vaalit olivat oikeudenmukaiset ja vapaat. No tietenkin siellä oli tapauksia, mutta tämä on aivan normaalia tämän tyyppisissä vaaleissa. Vaalikampanja siellä oli jonkin verran epäröintiä ja väkivaltaa ja hallituksen toimia, mutta ei mitattavan arvoisia tapahtumia. Tämä polarisointi kahteen puolueeseen, se on saavutus Georgian demokratialle. Ja nyt se riippuu meistä, saammeko me jonkinlaisia käytännessääntöjä vaaleihin aikaiseksi. Olisi hyvä, jos näin tehtäisiin, jotta voitaisiin vakauttaa tämä uusi demokratia, mutta joka tapauksessa Georgia on demokratia ja se edelleenkin jatkossakin jakaa meidän arvomme. Kiitos. Sitten äh, Rova Lunacek. Hän katsoi minua niin surullisesti, että annan hänelle puheenvuoron. Ai surullisesti. Niin no. omasta, For the report. omasta puolestani myös kiitän herra Gabriel tästä tarkkailuryhmästä ja heidän raportistaan mielestäni Tämä pitää nähdä, niin kuin muutkin ovat sanoneet, todella hyvänä merkkinä demokratian tilasta Georgiassa, erityisesti tämän polarisaatiotilanteen jälkeen, jonka näimme tapahtuvan kampanjan aikana. Ja sen loppujen lopuksi tämä oli kansalaisten voitto Georgiassa, siis se, miten va- vaalit sujuvat, vaikkakin näitä puutteita oli niin kuin muut ovat täällä ottaneet esiin, ja jatkossa pitää pyrkiä tätä parantamaan. Mielestäni myös kun katson asiaa geopoliittisesti ja mikä rooli Venäjä haluaa, mitä, mitä rooli Venäjä haluaa, koska demokraattinen Georgia on Putinille ja muille iso ongelma. Hän ja muut eivät oikeastaan tällaista pidä ja siinä mielessä se, miten vaalit sujuvat, oli, oli todella tärkeää. Minulla on kaksi kysymystä herra Karnohille tästä puolueen rahoituksesta, niin kuin muutkin sanoivat, mitä te huomasitte, miksi te arvostelette tätä vai oliko mitään arvosteltavaa. Ja sitten toinen asia koskee ei vain väitteitä, vaan faktoja. Voidaan todistaa, että vankiloissa on todella äärimmäisellä tavalla ihmisiä kidutettu Georgiassa. Valokuvia on julkaistu julkaistiin heti vaalien jälkeen. Ja muistan marraskuisen päätöslauselman viime vuolta, me silloin jo vetosimme Saakasvelin hallitukseen, että se tutkisi ja varmistaisi, että tilanne vankiloissa parantuisi. Olisiko tämä, oliko tämä aihe, jota te käsittelitte poliitikkojen kanssa, joita tapasitte, tai kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa, ja mitä mielestänne voidaan jatkossa tehdä, jotta tilannetta voidaan parantaa? like to ask a minä haluaisin tarkkailijakollegoilta kysyä sitä, olivatko he paikalla ja seurasivatko he tilannetta äänestysten ja ääntenlaskennan jälkeen, kun 11 piiritoimikuntaa, valitoimikuntaa joutuivat äh, Ivanishvilin joukkojen piirittämäksi, koska voittajapuolue ei ollut saanut riittävää enemmistöä. Mikä tämän uhkailutoiminnan, puhelinkiristyksen ja muun johtopäätös oli, tapahtuiko voittajien määrissä muutoksia tällaisen painostuksen alla? ja miltä tämä näyttää demokratian näkökulmasta? Děkuji vám, pane předsedo, děkuji kolegové za... Niin, puheenjohtaja, kiitos kollegat kaikista näistä kysymyksistä, joita on esitetty. Se, että osa valtuuskunnasta teki oman lehdistötiedotteen, siihen en voi mitään sanoa. Minä annoin meidän kantamme konsultoituani kaikkia puheenjohtajia ja kollegoita. Ja sehän on oikeastaan se virallinen, meidän valtuuskunnan virallinen lehdistötiedote. Mitä tulee sitten vaalikampanjan rahoittamiseen, tarjosi Volskin ja Lunacekin kysymyksiin. Kyllä. Vaalikampanjoiden rahoittaminen oli yksi niistä tärkeistä aiheista, josta puhuimme poliittisten puolueiden edustajien sekä kansalaisjärjestöjen kanssa. Georgialla on hyvin tiukka lainsäädäntö vaalikampanjoiden rahoittamisesta. Tätä lakia tarkistettiin useaan otteeseen otteeseen. Käsittääkseni yli 70 valitusta tehtiin, jotka käsiteltiin, ja tästä annettiin aika suuria sakkoja, eh, mikäli lakia rikottiin. Tosiasia on myös, että noin 90 prosenttia näistä sakoista ja eh, näistä eh, valituksista oli suunnattu voittajaa kohtaan, eli Georgian unelmaa kohtaan. Huolimatta tästä molemmat puolueet toimivat tämän polarisoidun vaalikampanjan puitteissa ja käyttivät rahaa sen mukaan. Mitä tulevaisuuden, tulevaisuuteen tulee vaalikampanjoiden sääntöjen yhdenmukaistamisesta ja siitä puhumisesta, No, täytyy sanoa, että tämä vaalilainsäädäntö Georgiassa on hyvä kaiken kaikkiaan ja sitä noudatettiin kaiken kaikkiaan aika hyvin. Kampanja oli kuitenkin hyvin, hyvin polarisoitunutta ja se oli hyvin eh, kilpailumielistä. Georgiassa ihmiset, eh, kansalaiset ovat hyvin tunneperäisiä ja emotionaalisia ja kun eh, jokin asia on tärkeää omalle maalle, niin silloin täytyy laskeakin tunteiden varaan. Mitä me voimme sitten tehdä? No, Euroopan parlamentti voi olla merkittävä. Meillä oli suuri rooli siellä. Minä puhuin Georgian parlamentin edustajien kanssa ja odottelemme nyt sitten, mitä tämä toinen osapuoli asiaan sanoo. Me tulemme jatkossakin tapaamaan kollegoitamme, me tulemme keskustelemaan ja tekemään kaikkemme, että myös meidän kollegamme Georgiassa eh, Euronestin ja kumppanuuspolitiikan puitteissa eh, osallistuvat ja tulevat eh, lähemmäksi meitä. No mitä tulee vankila, vankilassa tapahtuvaan väkivaltaan, 18, 18 syyskuuta, eli siis 12 päivää ennen vaaleja, televisio paljasti nämä pahoinpitelyt ja tämä järkytti koko yhteiskuntaa. Kaikille oli hyvin tärkeää. Kaikki olivat, tämä koski kaikkia. Ja hallitus reagoi hyvin nopeasti. Kaksi ministeriä erosi välittömästi. Hyvin paljon mm, ihmisiä pidätettiin. Ja täytyy sanoa, epäilyksettä tämä skandaali vaikutti hyvin pitkälti myös vaalien kulkuun ja lopputulokseen. Minä uskon, että Georgian kansa ja politiikka tulee nyt keskittymään vankiloiden tilanteeseen ja olen täysin vakuuttunut, että tämä johtaa siihen, että vankilat joutuvat jatkossa kovemman valvonnan alaisuuteen ja että parannuksia tapahtuu. Ja me tulemme myös puhumaan tästä georgialaisten kumppaneittemme kanssa. Ja uskon, että georgialaisilla on myös kaikki etu siinä, että tässä mentäisiin eteenpäin. Ja sitten herra Landsbergis, mitä tulee tilanteeseen heti nyt vaalien jälkeen. Ja, no, tilanne Juuri ennen ja jälkeen vaalien tilanne oli hyvin eloisa. Kansalaiset kaksi tuntia vaalien jälkeen jo juhlivat kaduilla. Me tapasimme suuria ryhmiä nuorisoa, vanhempia, kansalaisia Georgian unelma-teepaidoissa ja olen nähnyt nuoria miehiä, joilla oli, jotka jakoivat sinisiä lippuja, joka myös on Georgian unelman symboli ja suurella torilla illalla oli kymmeniä tuhansia onnellisia kansalaisia, jotka juhlivat. Minä ja, ja muut valtuuskunnan jäsenet, niin joka puolella – oli Georgian unelman joukkoja ja he seurasivat tarkkaan, mitä tapahtuu ja odottivat innolla tuloksia. Ja me emme kokeneet, että ketään olisi pakotettu yhtään mihinkään. Ainakin siellä, missä me olimme, niin siellä ääntenlasku tapahtui ilman mitään ulkopuolista painostusta lukittujen ovien takana. Ja mehän tulemme esittelemään vielä jatkotuloksia, kun saamme vielä muiden valtuuskuntien tulokset. Kiitokset hyvä kollega, kiitokset teidän raportistanne ja kiitokset siitä työstä, mitä te ja muut kollegat olette tehneet. Nyt sitten siirrymme esityslistan kohtaan 16. Ukrainan tilannetta ennen vuoden 2012 parlamenttivaaleja ja vaalien valmisteluja käsittelevä seminaari. Tähän meillä on erillinen ohjelma, jonka me hoidamme yhteistyössä parlamentaarisen yhteistyövaaliokunnan kanssa. No niin, nyt pidetään tässä muutaman minuutin tauko ja sitten jatketaan. Ich verzweifle.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

herzlich willkommen heißen. Sydämellisesti tervetuloa tähän kokoukseen, tähän yhteiseen, jossa minä puheenjohtajana toimin kollegani Kovalin kanssa, joka on EUn ja Ukrainan parlamentaarisen yhteistyövaliokunnan äh, puheenjohtaja ja myös vaalitarkkailu äh, valtuuskunnan puheenjohtaja ja hän kollega gallerin kanssa oli Kievissä valmistelemassa, jos nyt oikein olen saanut informaatiota. Ja tätä kautta tämäkin tieto varmasti tulee mukaan tähän keskusteluun niin, että molemmat kollegat varmasti haluavat myös käyttää puheenvuoron. Iloitsen kovasti siitä, että meillä on täällä kaksi vieraspuhujaa. Molemmat tulevat Isosta Britanniasta. Sieltä nähtävästi on uskoakseni paras näköala. Katarina Volchuk Birminghamista ja Sarah Birch Essexin yliopistosta. Varmasti saamme hyviä tietoja heiltä. Rova Volchek tulee kertomaan Ukrainan viimeaikoisista poliittisista kehityskuluista ja professori Persh vaalien, itse vaalien valmisteluista. Ja ehdottaisin, että ehkäpä herra Koval antaisi lyhyen alustuksen ja sen jälkeen antaisimme molempien asiantuntijoiden puhua ja sitten antaisimme edustaja Gaalerille puheenvuoron ja sitten sen jälkeen avaisimme keskustelun yleisemmin. Sopiiko tällainen menettelytapa teille näin näyttää olevan? Joten puheenvuoro herra Kova, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szczególnie dziękuję. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aivan erityisesti kiittää teitä siitä, että olette löytäneet sopivan ajankohdan AFETin pääkokoukseen ja tuette minun eh, pyrkimystäni, tuitte pyrkimystäni järjestää tämän päivän kuulemisen Tämä tapahtuu varsin erityisissä olosuhteissa. Euroopan parlamenttia kovasti kiinnostaa tietysti, mitä Ukrainassa tapahtuu. Myös EPn delegaatio lähtee suurena joukkona tarkkailemaan tilannetta maahan. Ja siksi haluaisin kiittää Elmar Brokia hänen tuestaan jota aikaisemmin ajatuksella me sain. Herra Kavalan kanssa on tehnyt tiivistä työtä Ukrainan parissa. Olemme voineet tavata kaikkia poliittisia piirejä siellä ja me e, aivan erityisissä työolosuhteissa olemme voineet keskustella heidän kanssaan. Vaalien valmistelusta puhuimme myös. Olemme myös puhuneet kansalaisjärjestöjen edustajien kanssa. Haluan erityisesti korostaa, että meillä on erittäin hyvä mielipiteen vaihto vaalivalmisteluista kahden erittäin tunnetun järjestön kanssa, jotka tarkkailivat, tarkkailivat vaaleja Ukrainassa. Ajatellaan Opolia, se on vaalitarkkailujärjestö ja samoin Ukrainan vaalikomitean kanssa. Me tapasimme viranomaisia, opposition jäseniä, keskustelimme pitkään keskusvaalitoimikunnan edustajien kanssa. Sillä on erittäin tärkeä rooli Ukrainan vaalijärjestelmässä. Minun mielestäni se tieto, mitä olemme pystyneet kokoamaan kokouksiemme yhteydessä osoittaa, että olemme hyvin valmistuneita päätarkkailutehtävään, joka alkaa kahden viikon kuluttua. Päätapahtumat, jotka määrittelevät työtämme, liittyvät siihen seikkaan, että poliittinen tilanne Ukrainassa todellakin tulee vaikuttamaan näihin vaaleihin mukaan lukien se seikka, että jotkut oppositiojohtajat eivät voi osallistua vaaleihin, koska tällä hetkellä he ovat vangittuina. Me todellakin tulemme seuraamaan vaaleja sen suhteen, miten uutta vaalilakia siellä toteutetaan. Uusi vaali säädöstö, ja se on etu, hyväksyttiin ei kovinkaan paljon ennen vaaleja. Me olemme kiinnittäneet huomiota tähän monissa yhteyksissä ennen kuin uusi, usein vaalisääntö on aina hyväksytty juuri ennen vaaleja. Toinen etu, joka liittyy tähän uusiin vaalisääntöihin, on siinä, että tästä, näistä sovittiin viranomaisten ja opposition kesken. Saatettaisiin sanoa, että suurin osa opposition edustajista hyväksyi uuden vaalisäädöstön täytäntöönpanon, vaikkakin siihen liittyy kyllä heikkouksia, mitä tulee juuri va- vaalilainsäädännön täytäntöönpanoon. Ja tällä saralla minun mielestäni meidän täytyy aivan erityisen valppaasti seurata eri tekijöitä. Tällä tarkoitan sitä, että se osa vaaleista, jotka pidetään enemmistöalueilla – Paljon kommentteja kuulimme tästä vaaliosuudesta samoin. Oli aika monia mm, välikohtauksia. Sitten puhutaan myös vaalikomiteoiden perustamista. Tässä on tällainen järjestelmä virhe aluetasolla tapahtunut. On varsin vaikea, lähes mahdotonta, että oppositio puolueet tarkkailisivat vaaleja. Tämä on lainsäädännöllinen virhe, mutta tällä hetkellä meidän pitääkin kysyä itseltämme, miten tästä päästäisiin eroon. Miten voidaan lieventää tämän vaikutuksia ennen vaaleja? Me olemme tulleet siihen johtopäätökseen puheenjohtaja Galan kanssa, että jälleen kerran että juuri ennen vaaleja täysin tarkkailudelegaatio menee paikalle ja tapaamme jälleen poliittisia johtajia, Ehkä tämä ei tule olemaan mikään tekninen kokous enää tässä vaiheessa, vaan me tapaamme myös eri poliittisen keskustan edustajia, mutta myös keskusvaalitoimikunnan jäseniä tapamme. Me aiomme raportoida epäilyksistämme koskien tätä vaalisäädöstöä myös kirjallisessa muodossa niin, että seuraavassa kokouksessa keskusvaalilautakunnan kanssa tai komitean kanssa saamme vieläkin selkeämmän kuvan siitä, miten uudet vaalilait voivat vaikuttaa vaalien kulkuun. Mistä myös olemme keskustelleet on, miten media kertoo vaalikampanjasta. Miten yksittäiset puol- poliittiset tahot pääsevät mediaan vaikuttamaan tai mukaan sen raportointiin ja missä määrin ne ehkä, missä ne voivat ostaa mainostilaan. Mielestäni tällä hetkellä meidän tehtävämme on osoittaa niitä kysymyksiä, joita me, jotka meitä aivan erityisesti kiinnostavat. Emme mitään johtopäätöksiä tule tekemään tänä päivänä, emmekä puhu tuloksista, koska se aika tulee sitten, kun meillä on ollut tilaisuus seurata kunnolla koko vaaliprosessia sitten, kun me pystymme arvioimaan, onko riippumaton media juuri ennen vaaleja pystynyt antamaan kunnollista tietoa ja toimimaan vapaasti. Tarkoitan eh, myös riippumattomia TV-kanavia. Sitten kun tämä kaikki tieto on saatu, kaikki nämä signaalit huomioitu, silloin meillä on luotettavaa tietoa, jotta voimme arvioida puolueettomasti, mitä Ukrainassa tapahtuu. Meidät otettiin vastaan hyvin Ukrainassa. Kaikki poliittiset piirit ja puolueet ovat halunneet meitä ta- ta- ta- ovat halunneet, ta- halunneet tavata meitä. Me pyysimme niitä kaikkia antamaan meille ja myös kirjassa muodossa meille niin, että voisimme ottaa ne huomioon silloin, kun perustelemme omaa arviotamme vaaliprosessista Ukrainassa. Haluaisin vedota niihin, jotka tulevat osallistumaan tarkkailutehtävään Ukrainassa, että käyttäisitte ajan ennen vaaleja harkintaan, mietintään ja seuraisitte eri tärkeitä alueita, joilla tapahtuu tärkeitä kysymyksiä vaali, vaalien valmistelun yhteydessä. Mielestäni aika, jota olemme käytäneet herran Gaalin kanssa Ukrainassa, mahdollistaa sen, että voimme kertoa teille, mitä kysymyksiä aivan erityisesti pitäisi seurata, ja minun mielestäni meidän arviomme tulee olemaan varsin luotettava vaalien jälkeen tietysti vasta. Mutta tässä kontekstissa tänään, kun me puhumme, niin tästä, tai tämän päivän keskustelut ovat varsin hyödylliset. Aika monet ovat kiinnostuneita Ukrainasta, ei vain ne, jotka tulevat osallistumaan vaalitarkkailudelegaatioon. Tänään tulemme kuulemaan eri puheenvuoroja ja näemme, mitä meidän, mihin meidän pitäisi keskittyä verrattuna vuoden 2010 vaaleihin alue poliittisiin vaaleihin, presidentin vaaleihin, miten tilanne on maassa muuttunut, onko vaalijärjestelmä edistynyt, onko se nyt demokraattisempi, laajempi, onko kansalaisella parempi mahdollisuus valita omat edustajansa vai onko tilanne aivan päinvastainen. Tämä on tämän päivän keskustelun tarkoitus. Haluaisin kiittää puheenjohtaja Brokia jälleen kerran, että hän on saanut aikaan tämän keskustelun ja haluaisin kiittää myös asiantuntijoita, jotka ovat vieraanamme tänään. Ja Tämä ei todellakaan tule olemaan viimeinen kokouksemme. Teidän mielipiteenne vaikuttavat siihen, miten me tulkitsemme Ukrainan tapahtumia tarkkailijamissiona tulemme seuraamaan valppaasti näitä vaaleja, mutta emme arkaile myöskään käsitellä laajemmin poliittista kontekstia. Kasnivskin ja Koksin tila- kysymyksiä tämä tarkoittaa tai, tai, tai muita toimijoita, joihin EU saattaa ryhtyä. Haluaisin korostaa, että koskaan aikaisemmin ei ole historiassa oltu näin kiinnostuneita yhteistyöstä Ukrainan kanssa. Meidän tehtävämme tiivis parlamentaarinen valmistelutyö, Koksin missio, tämän päivän koko, monet muut aloitteet kansalaisjärjestötasolla, kansalaistasolla ovat olleet tärkeitä. Nyt ehkä annan puheenvuoron herra Gallerille ja herra Brokille puheenjohtajalle. Afterwards. First speaker. We start now with... Me annamme seuraavaksi puheenvuoron Katarina Volchukille. Thank you very much for the invitation. I'm seems to be surrounded. Kiitoksia kovasti kutsusta teknologia piirittää minua. Toivottavasti ei, pyydän anteeksi mahdollisia teknisiä häiriöitä jo etukäteen. Näyttää siltä, että minu, minä pystyn hyvinkin keskustelemaan teidän kanssanne Ukrainasta täällä tuntuu olevan paljon tietämystä ja ymmärrystä Ukrainasta. Ehkä Euroopan parlamentti on yksi huipputoimielmistä Euro- Euroopassa ylittäen monet akateemistakin keskukset. Ja niin kuin britit sanovat, näyttää siltä äh, olen... Yritän esittää tätä laajempaa kuvaa, ehkä nähdä nämä vaalit laajemmassa kontekstissa ja myös ajatella mahdollisia tuloksia suhteessa aikaisemmin tapahtuneeseen. Toivottavasti voitte nähdä tämän kartan Ukrainasta. Aloitan ihan lyhyesti poliittista kehityksistä ja en käytä nyt paljon aikaa, koska tammikuun 2010 vaalit olivat selvät. Silloin näimme tällaisen perustuslaillisen presidentin roolin tai aseman palauttamisen entiselleen. Ja Ukrainassa tämä on tapahtunut on tällaista vertikaalista valtaa neuvostoliiton jälkeisessä hengessä. Ja Tämä koskee presidenttiä samoin alueellista tasoa ja tämä on vuoden 1996 peruslain mukaista Ukrainassa, joka pa- palautettiin 2010 voimaan, joten tämä on selkeä mallikaava, mutta niin kuin on mainittu aika laajalti, että tässä on kyseessä myös vähennetty moniarvoisuus mediassa, miten käsitellään eri poliittisia puolueita ennen ennen vaaleja. Tämä moniarvoisuus on vähentynyt. Ja tietysti tämä kausaliteetti, miksi näin tapahtuu? ja on pantu merkille hallin, hallinnolliset voimavarat, on painostettu, pyritty korostamaan tiettyä puoluetta tietyssä valossa, mutta tähän liittyy myös ehkä vähemmän tunnettu, mutta kuitenkin tärkeä kysymys, nimittäin tämä itsesensuuri miten media käyttäytyy, journalistit, kun ne käsittelevät poliittisia tapahtumia mukaan lukien vaalit. Näitä käsitellään sellaisella tavalla, että miten he uskovat, että tämä tilanne nähtäisiin suotossa valossa. Ja tämä on aika vaikea asia ja mainitsen ehkä myös poliittisen toimijoiden odotukset Ukrainassa suhteessa siihen, miten tärkeä tämä itseään täyttävä ennuste on. Mm Esimerkkejä on, joita pitää korostakin. On yritetty hiljattain saada aikaan laki siitä, että tehtäisiin rikolliseksi äh, halventaminen ja journalisteja kohtaan tässä on painostettu. Pyritään korostamaan kansallisyhteiskunnan roolia. Journalistit kampanjoimat sen takia, että tällä hetkellä tämä laki onkin pantu sitten odottamaan parempia aikoja. Tämä osoittaa, että tämä on aika monimutkainen kaava. Tilanne ei ole niin mustavalkoinen. Sitten kun siirrytään poliittisesta kontekstista taloudelliseen performanssiin, ja miten se vaikuttaa vaaleihin. On selvää, että alueiden puolueen ja presidentti Kovis, kun hän tuli valtaan 2010, hänen tehtävänä oli parantaa talouden tilaa Ukrainassa. 2009 talouskriisi iski Ukrainaan ehkä kaikkein eniten Armenia, Armenia voidaan verrata tähän. Sielläkin tilanne heikki 14 prosenttia. Elpymistä on kuitenkin tapahtunut jokin verran, mutta ei niin paljon kuin on odotettu. Ja ja tilanne on huonompi kuin äänestäjät osoittivat. Siis Janukovskin mandaatti, alueiden puolue, e- tämä ei ole oikein täyttynyt tämä mandaatti monistakaan syistä huolimatta erittäin korkeista yleisön odotuksista. Kuitenkin voidaan todeta, että mikään poliittinen puolue Ukrainassa ei omaa mitenkään hienoa taustaa talouskysymyksistä, että oltaisiin pystytty vastaamaan äänestäjien korkeisiin tavoitteisiin oppositiolla – ei ole paljon suurempaa uskottavuutta tässä, koska silloin kun he ovat vallassa, taloudellisia uudistuksia ei välttämättä aloitettu tai esimerkiksi Udarin kaltaiset henkilöt, e, e, hän ei ole koskaan ollut hallituksia, joten ei tiedetä. Sitten kun katsotaan hiukan alueiden puoluetta, valtaa pitävää puoluetta tavallaan, huolimatta kaikesta mitä on sanottu puolueesta ja viranomaista, on varsin selvää, että sekä presidentti Janukos että alueiden puolueet pyrkivät kansainväliseen legitiimiyteen. He tunnustusta ja vallit on pyritty noudattamaan kansainvälisiä käytäntöjä vaaleissa. Mielenkiintoista on myös, että vaikkakin pyritään tähän kansainväliseen legitimiteettiin, niin se kuitenkin haluaa vahvistaa omaa valtaansa tämä puolue Ukrainassa. Ja tämä on mielenkiintoinen ilmiö, koska presidentin lisäksi täällä tarvitaan myös parlamentaarista enemmistöä, mutta myös joitakin mielenkiintoisia kehityssuuntauksia puolueessa on voitu panna merkille esimerkiksi niin sanotun perheen valta-asema Ukrainassa. Tämä on varsin uusi käsite. Ukrainalla ei ole ollut tällaista perhettä perhepolitiikkaa, niin kuin Azerbaidžanissa tai Kazakstanissa, siis tällainen valtaa pitävä perhe. Tämä on uusi ilmiö Ukrainassa ja on ehkä vaikea sitä vielä tässä vaiheessa tulkita, mutta huolimatta joistakin huolenaiheista, että tämä presidentin perheen rooli on herättänyt, alueiden puolue edelleenkin on varsin yhtenäinen suhteessa oppositioon, joten tämä on aika uusi elementti, siis tämä tiukka yhtenäisyys puolueessa. Ja myös on voitu panna merkille huolimatta aika heikosta taloudellisesta toiminnasta maassa, niin puolue on kuitenkin pystynyt käymään läpi tehokkaan vaalikampanjan. Se on yksi kaikkein parhaimmista poliittisten puolueiden joukossa. Ja tämän ovat todenneet myös vaalitarkkailijat maassa ja asiantuntijat alueiden puolue luottaa kielikysymyksiin talouden lisäksi ja myös hyväksi käyttää tavallaan geopoliittista tai maantieteellistä polarisaatiota Ukrainassa. Tämä ei ole mitään uutta. Ja näytän teille hiukan karttoja, joista näette, sitten oikeastaan, että äänestyssuuntaus sattuu yhteen etnisten ja kielisten jakolinjojen kanssa, ja tätäkin, tätä kannattaakin tarkastella, ei vain näiden vaalien yhteydessä, mutta myös pidemmällä aikavälillä, että nähdään hiukan minkälaisia trendejä kehittyy. Ja tässä mielessä vaalilaki, joka synnytti väkivaltaisia protesteja Ukrainassa, pitää nähdä osana vaalikampanjaa. Se on strategia, jolla pyritään vahvistamaan ään, saamaan äänet alueiden puolueelle ihan lyhyesti tarkastellaan etnistä mu- kokoonpanoa Ukrainassa viimeisten väestölaskentatietojen mukaisesti ja voimme nähdä, että etniset venäläiset Ukrainassa keskittyvät itään, etelään. Tämä sattu, sopii yhteen myös Ukrainan kielen käytössä. Jakolinja on lähes identtinen ja tämä kartta minusta aliarvioita tilannetta. Ikävä kyllä meillä ei ole aikaa yksityiskohtaisesti tutustua näihin lukuihin. Voitte nähdä nämä värit kuitenkin täällä, mitä ne tarkoittavat. Venäjän kieli on vallalla kaakkoisosissa maata ja hiljattainen vaalilla, kielilaki oikeastaan tunnustikin venäjän kielen merkityksen ja roolin sitten nämä kiistelut, 2000, kiistelut presidentinvaalit 2004 näette, että värit käyvät jälleen yksi yhteen sen kanssa, miten Viktor Jusenko sai ääniä. Länsi- ja keskiosissa maata, keskiosa oli, maassa oli ratkaisevan tärkeä Jusenkon voitolle. Janukovic sai ennakoidusti ääniä eteläisessä ja itäisessä osassa maata. Ja tämä malli kaava toistui presidentinvaaleissa. Tämä on ehkä kaikkein, yksi kaikkein tärkeimmistä sivutuotteista tästä vallankumouksesta, oranssista vallankumouksesta on varsin vähän alueellisia jakolinjoja maassa. Kuitenkin, jos me kaivaamme hiukan syvemmältä, niin asiat eivät välttämättä olekaan niin suoralinjaisia. Ja tässä näkyy tulokset viimeisistä parlamenttivaaleista Ukrainassa, ja tämä osoittaa myös, voittaneen puolueen tulokset ja voitte nähdä tämän sinisen värin, joka kuuluu alueiden puolueelle ja sitten punainen, tai se näyttää ehkä, täällä kuuluu ki, ki, puolueella Timo, Jyvä Timo Senkon tiimille. Siis erittäin ti- selvä polarisaatio ja tämä osoittaa erilaisia suuntauksia. Mutta jos tarkastelemme vielä tarkemmin, niin tämä kartta kuvaa toista, toisen, toiselle paikalle päästä puoluetta. Julia Timo Senkon puolue tuli toiseksi aika monillakin alueilla eteläisessä ja itäisessä Ukrainassa. Joten tässä on, hän, heidän puolueellensa oli mahdollista tulla todelliseksi kansalliseksi puolueeksi kautta Ukrainan. Ja tavallaan nyt ollaan takaisin suunnittelemassa, suunnittelun alkutekijöissä emme tiedä, miten Udarka, Udarin kaltaiset puolueet ja muut, missä määrin ne pystyvät säilyttämään vahvan läsnäolonsa Kaakkois-Ukrainassa ja missä määrin olemme takaisin tässä vahvassa polarisaatiotilanteessa eri osien kesken maassa, mutta näyttää siltä, että la- ää- kielilaki on pyrkinyt vahvistamaan vaikutusvaltaa ja säilyttämään alueiden puolueen asemaa eteläisessä ja itäisessä Ukrainassa muiden puolueiden kustannuksella. Ja nyt sitten tarkastelen hiukan tarkemmin itse vaaleja ukrainalaisten asiantuntijoiden mukaisesti, ja tämä voidaan myös laajalti vahvistaa äänestystietojen pohjalta, että neljä puoluetta tällä hetkellä, niiden odotetaan ylittävän 5 prosentin kynnys suhteellisella äänestyslistalla. Me tiedämme, että tätä kynnystä nostettiin, puolueiden koalitio suljettiin pois ja nyt meillä on neljä puoluetta ja tavallaan vaillakin auttoi näitä muuttamaan puoluejärjestelmää Ukrainassa nämä tämä on alueiden puolue, isänmaa Udar ja kommunistinen puolue. Erilaisia mielipidetutkimustietoja löytyy. Tämä on syyskulta viime kulta siitä nähdään, että alueiden puolue näyttää hiukan olevan johtoasemassa. Sitten Kitsina Udar. Nämä tutkimukset oikeastaan vahvistavat, että nämä, tämä puolue vain vahvistuu ja kommunistinen puolue on myös aika tehnyt aika vahvan paluun. Se on aika mielenkiintoinen asia ja sinällään. Ja ehkä tämä asia ottaa, voidaan ottaa esille vielä tarkemmin jatkossa. Sitten oppositiosta oppositio puhutaan kahdesta peruspuolueesta, koska kommunistinen puolue oikeastaan ei ole mikään uskottava oppositiopuolue alueiden puolueelle, ja sen vahvat asemat ovat eteläisessä itäisessä Ukraina. Käytän tätä käsitettä Kishinan ja Udarin kohdalla oikeastaan vaan, eikä ole mitään epäilystä siitä, että Jessina on heikentänyt asemansa sen takia, että oikeutta käytetään vähän valikoivasti. Äh, hän, puolen johtaja on oikeastaan myöntänyt, että minulla ei ole Timosenkon karismaa ja tämähän on ar- aivan mielettömän arvokas pääoma vaaleja ajatellen. Tämä on myös aika miel- äh, uskomatonta vaatimattomuutta. Öö tämä vaikutti sitten Kishinan asemaan. Niillä on kuitenkin vähän samanlaiset tulokset kuin alueiden puolella. Heidän kampanjansa, kampanjansa ei kuitenkaan ole pidetty kovinkaan tehokkaana. Udar on todellinen uusi tulokas, mustahevonen näissä vaaleissa. Se on käynyt riippumattoman itsenäisen kampanjan, e- eikä ole liittynyt Kissanaan, vaikka kutsuttu on montakin kertaa, ja oikeastaan sillä on, sillä on myös itsenäisiä ää, ehdokkaita eri alueilla. Mielenkiintoista on myös, että Klitskoin puolueen johtaja joidenkin mielipidetutkimusten mukaan on ylittänyt jo Julia Timoshenkon aseman presidentinvaaliennusteissa. Ja tämä on todella tärkeä kysymys, koska lopussa ehkä tulen tähän vielä palaamaan. Nimittäin presidentin vaalit, jotka pidetään vuonna 2015, siitä tulee todella Katkaisemassa poliittinen kiista Ukrainassa ja tämänhetkiset vaalit tavallaan valmistelevat maaperää näille vaaleille. Ja se seikka, että Klitsko on nyt on tällainen nouseva presidenttiehdokas, saattaa vaikuttaa hänen, hänen tahtoonsa ja puolensa tahtoon yhtyä isänmaapuolen kanssa liittoon sitten, kun pääsevät parlamenttiin, niin kuin voidaan tällä hetkellä ennakoida. Kuitenkin käy selväksi myös, että oppositiossa on myös polarisoitunut näkemys Ukrainasta ja sen poliittisesta tilannesta. Ja puolueet ovat aika turhautuneita hallitsevan puolueen. Siis tällaiset avainkehitykset, jotka mainitsin alun, alussa, vertikaalisen vallan palauttaminen, se on vaikuttanut näiden puolueiden asenteisiin ja vaikuttaa myös kampanjan kampanjaan. En tiedä kuinka paljon minulla on vielä aikaa, mutta tässä on tällainen varsin visuaalinen kuvaus yhdestä mielipidetutkimuksesta. Näytän tämän, jotta ymmärrettäisiin, että tämä ei tule määrittelemään vaalien lopputulosta. now with Professor Bitch. Kiitos. Ai, eikö hän ollutkaan valmis? Ai, ja minä luulen, että tämä tauko merkitsi sitä. No, Lord Stockton kävi täällä minua sekoittamassa. Olkaa hyvä, jatkakaa vain. I'll gallop through. Sorry? Two minutes on kaksi minuuttia vielä, niin vaaleista vielä, johtuen tästä turhautumisesta. Ja, mm, ja vaikka oppositio on kuitenkin hyväksynyt uuden vaarijärjestelmän, niin vaalit tapahtuvat kuitenkin varsin tiukassa poliittisessa ilmapiirissä. Ja poliittinen konsensus saatiin vaalilaista teknisten seikkojen kustannuksista. Tämä ei ole mitään uutta. Ukrainalaiset poliitikot tekevät kompromisseja ja sitten oikeastaan viranomaisten pitää saada jotakin järkeä tähän. Tässä on monia epäjohdonmukaisuuksia ja puutteita, jotka potentiaalisesti avaavat Pandoran lippaan vaalien jälkeisessä tilanteessa. Jo nyt on nähty monia teknisiä ongelmia, mutta vielä enemmän voi tulla esiin jatkossa. Sitten mahdolliset skenaariot ja mihin nyt pyrin on sekavoittaa kuvaa, koska mielipuoletutkimukset ja su- suhteellisen edustuksen lisät eivät oikeastaan edusta mitään. Ne eivät kerro meille tästä tuloksesta varsinaisesti. Listoihin on kiinnitetty paljon huomiota, ja tässä mielessä ranking-tilanne on aika lähellä toistaan ja ilmeisesti oppositiopuolueet pärjäävät paremmin kuin alueiden puolue kuitenkin vaalien tulevaisuudesta päätetään yhden ainoan mandaatin alueella. Meillä on paljon ehdokkaita, varsin Tämä on varsin sekava tilanne äänestäjille. Suurin osa ehdokkaista on puolueiden nimeämiä, mutta huomattava osa, 45 prosenttia, ainakin nimellisesti ovat riippumattomia. Ja jo nyt voidaan odottaa asiantuntijoiden parissa sitä, että osa oppositiopuolueet pärjäävät vähemmän hyvin näillä yhden ainoan äh, vaalikauden alueilla ja tämä tulee määrittelemään pitkälti lopputulosta. Todennäköisesti tulemme näkemään erittäin suurta epävakautta, joka perustuu aikaisempiin kokemuksiin parlamenttivaaleista. Todennäköisesti käy niin, että tilanne muuttuu vaalien jälkeen, siis eri puolueet pystyvät houkuttelemaan näitä riippumattomia edustajia. Tämä on nähty aikaisemmin jo menneisyydessä, ja tämä tarkoittaa sitä, että vaalien perusteella on vaikea ennakoida vaalitulosta tai tai mielipitutkimuksilla on vaikea ennakoida valtuusta. Ja kun ajatellaan vielä valtaa, niin sitten tässä kai presidentti kontrolloi tilannetta. Perustuslaki on varsin selvä, se on tällainen puoli presidenttijärjestelmä, joka voi, hän voi nimittää pääministerin vaaleilla, on merkitystä, mutta oikeastaan vain sikäli, että luodaan yhtenäiset toimintamahdollisuudet ja äh, otetaan kantaa vuoden 2015 presidentin vaaleja, vaaleihin. Kiitos tai asemo, asemoidutaan niiden suhteen. E, Kiitokset e, ja nyt sitten annan puheenvuoron professori Saara Birchille. Thank you very much. Um... Suurkiitokset. Tämän keskustelun jälkeen, joka käytiin yleistä poliittisesta ympäristöstä Ukrainassa, niin haluaisin puhua hieman enemmän tästä itse vaaliprosessista ja sen tärkeimmistä ulottuvuuksista, niistä, jotka ovat herättäneet huolenaihetta kansainvälisten, kansainvälisen lain ja käytäntöjen puitteissa. Haluaisin lähteä liikkeelle puhumalla lyhyesti taustasta, joka liittyy vaalien koskemattomuuteen ja mitä sillä tarkoitetaan – kaikki demokraattiset maat kansainvälisen lain alla soveltavat tähän eri vaatimuksia. Ja tämä tarkoittaa sitä, että jos näitä vesitetään, niin silloin vaaliprosessi vaarannetaan. Jos esimerkiksi vaalilakia manipuloidaan siten, että se ei ole enää linjassa kansainvälisen lainsäädännön kanssa, jos kampanjaa käydään niin, että se rikkoo kansainvälisiä standardeja, ja vaaleja voidaan manipuloida, jos näitä vaaleihin liittyviä hallinnollisia prosesseja hoidetaan niin, että vaalit ovat ristiriidassa kansainvälisten standardien kanssa. Ja on tärkeää muistaa se, että jos eh, yksikään näistä manipuloinneista on tarpeeksi eh, tarpeeksi vahva, niin silloin vaalien koskemattomuus on vaarantunut. Nämä eivät ole yksinkertaisia kyllä tai ei kysymyksiä, vaan tässä on paljon erilaisia sävyjä ja asteita. Palaan tähän myöhemmin. Jos nyt käännytään Ukrainan suuntaan, niin hyvin lyhyt katsaus vaalijärjestelmien historiaan Ukrainassa. Vuosina 1994 Ukrainassa pidettiin kiinni neuvostojärjestelmästä, eli yhden henkilön vaalipiirin enemmistövaalista. 98 siirryttiin sekajärjestelmään, jossa puolet paikoista valittiin suhteellisella vaalitavalla ja puolet yhden henkilön vaalipiirin enemmistövaalilla. Ja sitten vuoden 2006 vaaleissa siirryttiin täydelliseen suhteelliseen vaalitapaan, jossa oli kolmen prosentin kynnys. Ja vuonna 2012, kuten professori Wojcik tässä jo mainitsi, palattiin sekajärjestelmään, joka siellä oli jo vuosina 1998-2002, ja tässä 50 prosenttia paikoista täytetään suhteellisella vaalitavalla ja 50 prosenttia yhden henkilön vaalipiirin enemmistövaalilla ja kynnystä on nostettu kolmesta viiteen prosenttiin. Tässä laissa on pari uutta ulottuvuutta eli vaaliliittoja ei enää sallita ehdokkaat eivät saa olla ehdolla sekä suhteellisessa vaalitavassa että tässä yhden henkilön vaalipiirin enemmistövaalilla. Tästä on tuomioistuimen tuomio huhtikuulta. Ja se, että palattiin sekajärjestelmään, se oli nähtävissä jo vuoden 2010 paikallisissa vaaleissa siellä sekajärjestelmä oli käytössä ja näissä paikallisissa vaaleissa ne herättivät kansainvälisesti huolta ja aivan erityisesti mitä tuli uurnille pääsy säännöt, joiden mukaan ehdokkaat pääsivät näille vaaliurnille, se oli aika lailla kiistanalainen ja vaalijärjestelmässä oli muitakin kiistanalaisia ulottuvuuksia, esimerkiksi se, että vaaliliittoja ei sallittu. Ja tuossa vaiheessa ihmiset alkoivat huolestua siitä, mitä vuoden 2012 vaaleissa sitten saattaisi tapahtua. Sitten asioita, jotka liittyvät parlamenttivaaleihin, jotka tässä kuussa pidettiin ensinnäkin vaalijärjestelmä Venetsian komissio ja Etyi. Ne laativat yhteisen raportin vaalilaista viime vuonna. Ja siellä kiinnitettiin huomiota asioihin, joita ei edelleenkään ole ratkaistu. Esimerkiksi vaaliliittojen kieltäminen – on epäselvää, mikä oikeutus tälle voisi olla demokraattisesti tarkasteltuna. Toiseksi ei ole selvää, selviä kriteerejä rajojen määrittämiseen, vaan vaalilaki antaa hyvin suuren harkintavallan niille, jotka näitä rajoja määrittelevät. Sieltä ei löydy mitään selkeää ohjeistusta on tehty analyysejä näistä rajoista, jotka omaksuttiin yhden henkilön vaalipiireissä ja on esitetty syytöksiä siitä, että nämä rajat määriteltiin niin, että ne suosivat tiettyjä puolueita. Ja sitten vielä ongelma, joka liittyy yhden henkilön vaalipiiriin, on se, että voidaan manipuloida näitä rajojen määritystä koska jos on yksi maanlaajuinen vaalipiiri, niin silloin tällaista ongelmaa ei ole, kuten suhteellisessa vaalitavassa. Sitten on eh, esitetty kysymyksiä kampanjan rahoituksesta, se ei ole ollut avointa ei ole riittävästi vaadittu puolueita ilmoittamaan, mistä rahat ovat tulleet, eikä myöskään minkälaisia kattoja ole asetettu tälle rahoitukselle kampanjarahoituslainsäädäntö, se on alikehittynyttä Ukrainassa. Ja myöskin raportissa puhuttiin siitä, että on esitetty, asetettu rajoja sille, kuka voi asettautua ehdolle ja aivan erityisesti se, että ehdokkaaksi ei pääse, jos on ollut vankilassa tai saanut rikostuomion. Tässä on sitaatti tästä raportista Venetsian komissiolta ja Etyiltä. Tässä sanotaan, että äänioikeuden rajaaminen tietyissä yleisissä kategorioissa ilman, että otetaan huomioon henkilön erityisluonteen piirteet, ne eivät ole kansainvälisen käytännön mukaisia. Äänioikeus tulisi evätä ainoastaan silloin, jos ihminen on tuomittu vakavasta, vakavasta rikoksesta ja Ukrainan vaalilaki siellä on kielto, jyrkkä kielto siitä, että jos ihminen on tuomittu mistä tahansa rikoksesta, niin ehdokkaaksi ei voi asettautua. Nämä huolenaiheet jotka analyysissä otettiin esille ja myöskin ähm, kampanjasta esitetyt huolenaiheet, ne herättävät kysymyksiä siitä, miten vaalit äh, tapahtuivat. Ensimmäinen huoli on tietenkin se, voidaanko näitä vaaleja pitää vapaina ja oikeudenmukaisina, kun osa oppositiojohtajista on vankilassa. Tähän liittyy kaksi asiaa. Ensinnäkin, kuten Etyin sanoi, jos joku on vankilassa, eikä voi riitauttaa vaaleja, niin silloin hänen poliittisia oikeuksiaan poljetaan. Ja jos otetaan huomioon, että kysymys oli parlamenttivaaleista ja oppositiopuolueet estettiin, niitä estettiin osallistumista osallistumasta vaaleihin, niin silloin tietenkin tietyt yksilöt eivät myöskään voineet asettautua ehdolle vaaleissa – eivätkä voineet kilpailla parlamentin 20, 250 paikasta. Ja toiseksi puolueen kampanjointiin mahdollisuudet, jos johtaja on puolueen kasvot ja ääni. Yleensä heidät valitaan johtajiksi sen takia, että he ovat puolueen kasvot ja ääni. Ja jos henkilö ei tätä tehtävää pysty hoitamaan, niin silloin puolue on epäsuotuisessa asemassa ja se vaikuttaa ilmaisun vapauteen ja kampanjan tehokkuuteen. Ja tämä tietenkin on eri asia kuin se, että pääsee listoille ehdokkaana. Ja minun Minun mielestäni tämä jälkimmäinen, siis se, että poliittinen puolue ei pysty tehokkaasti kampanjoimaan vaaleissa, se on ehkä vakavampi asia kuin se, että joku yksittäinen henkilö voi asettautua ehdokkaaksi vaaleissa, koska tässä on kysymys siis parlamenttivaaleista. Tilanne oli sittenkin eri, jos kysymys oli presidenttivaaleissa. Silloin yksilön eh, ehdolle asettamisen estäminen olisi vakavampi asia vaan tässä todellakin on kysymys siitä, että näiden puolueiden kampanjamahdollisuudet ovat rajoitetut, jos johtaja on vankilassa. Sitten median vapaus. Tästä myöskin Kaval ja Vocek puhuivat. Tässä on useampiakin ulottuvuuksia. Esimerkiksi oppositioa häiritään. Se on johtanut katuprotesteihin. Vaalilaki on estänyt mediaa kampanjoimasta. On ollut itsesensuuria. Yleisesti ottaen monet ovat puhuneet kentällä siitä, että siellä on vallinnut pelon ilmapiiri sellainen olo, että media ei voi tehokkaasti harjoittaa ilmaisun vapautta ja kattaa, raportoida kampanjasta. Sitten eh, tohtori Votsikin puhui tästä se, että käytetään hallinnollisia keinoja sellaisiksi niitä Ukrainassa kutsutaan. Me voisimme puhua paremminkin ehkä siitä, että käytetään valtion voimavaroja väärin hyväksi. Ukrainassa ja muissa alueiden maissa vuoden 1991 jälkeen näitä on käytetty. Ne ovat huolenaihe ja vaalitarkkailijat ovat näistä raportoineet ja näissäkin vaaleissa tällaista on tapahtunut. Myöskin se, josta herra Koval puhui vaalilautakunnat ja tapa, jolla vaalilautakunnat muodostettiin oppositiopuolueilla, ei ollut kovin suurta edustusta vaalilautakunnissa ja tämä herätti huolenaiheita siitä tavasta, jolla vaalilautakunnat sitten toimivat vaaleissa. Sitten jos katsomme eteenpäin itse vaalipäivään, Sieltä siellä on uusia kehityksiä. Esimerkiksi Ukrainassa tällä kertaa käytettiin verkkokameroita äänestysasemilla. Ukraina ei ole ensimmäinen maa. Muilla, muissa maissa tällä alueella, Georgiassa, Venäjällä, Azerbaidžanissa näitä on käytetty ja oltiin sitä mieltä, että verkkokamerat vähentävät petosten mahdollisuutta ja lisäävät avoimuutta. Ja kyllä, no mahdollisesti tällaisia vaikutuksia saattaa olla, mutta on herätetty, kysy, esitetty kysymyksiä kustannuksista Olen kuullut puhuttavan 100 24 000. Myöskin kate on huolenaihe, koska verkkokamera kuvaa yhtä paikkaa. Eli se ei voi kattaa koko äänestysasemaa jo määritelmältään ja täten automaattisesti äänestyspaikoilla on sitten alueita, joissa tapahtuu asioita, jotka eivät verkkokameraan tallennu eikä verkkokameralla voida koko vaali, ääni, vaaliprosessin eri vaiheita voida dokumentoida. Eli on teknisiä syitä, miksi verkkokameroiden käyttäminen äänestysasemilla, niillä ei ehkä ole ollut sitä vaikutusta, jota toivottiin petosten ja vilpin vähentämisen suhteen ja avoimuuden lisäämisen suhteen. On toinenkin huolenaihe. Verkkokameroilla oli tietyillä alueilla sellainen vaikutus, että ihmiset eivät uskaltaneet tulla äänestysasemille äänestämään. Ja sitten vaalilaki mahdollistaa sen, että kotimaisille vaalitarkkailijoille annetaan mahdollisuudet keskeyttää laiton toiminta – Siis vaalitarkkailijoiden tarkoitus on valvoa lainmukaisuutta ja tämä on kansainvälisten parhaiden käytäntöjen mukaistakin. Sitten lainsäädökset, jotka mahdollistavat piirikohtaisten vaalilautakuntien julistavan vaalituloksen mitätöidyksi summittaisten väärinkäytösnormien mukaisesti. Tässä on esimerkiksi kysymys siitä, että vaalilippuja on tuhottu ja kynnys on nostettu 10-20 prosenttiin, eli saattaa olla, että 5 prosenttia esimerkiksi vaalilipuista tuhottiin ja se sitten muuttikin koko vaalien tuloksen e, jollakin kyseenomaisella alueella mutta piirikohtaiset vaalilautakunnat eivät tällä perusteella voi julistaa tulosta mitätöidyksi nyt kun näitä kynnyksiä on nostettu. Ja sitten myöskään vaalitulosta ei voi asettaa kovin helposti kyseenalaiseksi tästä. Volchik on puhunut usean vuoden ajan. Nämä menettelyt ovat monimutkaisia ja pitkällisiä. Ne jatkavat, jatkuvat pitkään vaalien jälkeen ja näitä ei ole vielä onnistuttu ratkaisemaan. Sitten jos me katsomme eteenpäin, Kansainväliset vaalitarkkailijat tietenkin ovat huolissaan näistä esille ottamistani asioista ja muistakin asioista, joita kentällä tulee esille on aika epätodennäköistä, että sen perusteella, mitä tähän mennessä on tapahtunut, kansainväliset vaalitarkkailijat täysin sysäisivät nämä vaalit syrjään sanomalla, että ne olivat täysin epävapaat, epädemokraattiset, niissä ei ollut uskottavuutta. On aika lailla todennäköistä, että sen mukaan mitä tähän mennessä on tapahtunut, niin kansainväliset vaalitarkkailijat ovat valmiita sanomaan, että nämä vaalit olivat täysin vapaat, vapaat oikeudenmukaiset ja demokraattiset. Emme vielä tiedä, mikä lopputuomio vaaleista tulee olemaan, mutta näyttäisi siltä, edellisten Ukrainan vaalien tapaan, että tuomio asettautuu jonnekin tuonne keskivaiheelle ja ne, se mitä tapahtuu tällä välillä, niin sillä on vaikutuksia tähän lopputulemaan. Vaalikampanjaan ja vaalipäivän tapahtumiin liittyvillä asioilla on myöskin vaikutusta. Esimerkiksi se, miten hyvin tarkkailijat pääsevät äänestysasemille, niillä on vaikutusta siihen, mitä, mihin johtopäätökseen vaalitarkkailijat ja kansainvälinen yhteisö loppujen lopuksi päätyvät näiden vaalien suhteen kuten myöskin se lähestymistapa, jolla vaalien jälkeiset riidat ratkaistaan Eli me emme saa näitä tuloksia ennen 28. lokakuuta. Eli meidän täytyy vaan odottaa, kunnes tämä koko vaaliprosessi on viety päätökseen. Kaikki ovat samaa mieltä siitä, kuten muutkin puhujat ovat sanoneet, vuoden 2012 vaalit, eh, ne ovat hyvin tärkeä indikaattori Ukrainan poliittisesta kehityksestä ja suhteessa siihen, mitä tulevat, eh, tulevista presidentinvaaleista voidaan odottaa. Yleisesti ottaen kautta maailman ei ole lainkaan epätavanomaista, että vaaleissa on ylä- ja alamäkiä Eli yhdet vaalit eivät suju hyvin ja sitten seuraavat sujuvatkin hyvin. Eli tämä kuvio, joka Ukrainassa on ollut nähtävissä, se ei ole suinkaan epätavanokainen. On tietenkin valitettavaa, jos otetaan suuria askeleita taaksepäin näin tärkeitä, tärkeinä aikoina. Ja tästä syystä kansainvälinen yhteisö on hyvin huolissaan näistä vaaleista. Ja ne ovat hyvin vahva indikaattori siitä, mihin suuntaan Ukraina on oikein menossa. Dziękuję bardzo pani profesor. Dziękuję. Kiitokset professori. Kiitos eh, oikein paljon tästä kattavasta eh, ja ymmärrettävästä tulkinnasta siitä, mitä tapahtuu nyt eh, ennen vaaleja Ukrainassa. Tämänpäiväinen tapaaminen on hienoa valmistelua näille vaaleille, mutta myös keino tulkita, mitä tapahtuu vaalien aikana ja sen jälkeen. Tämä tulee olemaan meille hyvin arvokasta. Me emme nyt tässä lähde vetämään johtopäätöksiä, mutta me kuuntelemme tarkkaan kaikkea, mitä te sanotte. Ja kuten jo sanoin, niin pyytä, pyytäisin herra Gaaleria nyt puhumaan ja katsomme yhdessä, mitä siellä tapahtuu. Herra puheenjohtaja, kiitos ensinnäkin informaatio. Suuri saksalainen päivälehti sanoo, että sillä on tämä Koshnevskin eh, raportti ja minä olen pyytänyt, että minä sen myös saisin. Olen kirjoittanut eh, tämän parlamentin puhemiehelle. Minusta on aina ikävää, kun jäsenet ovat viimeisiä, jotka saavat eh, tärkeitä asiakirjoja ja sen vuoksi haluaisin myös tämän saada ja kertoa tämän ääneen. Ajattelin jatkaa englanniksi niin, että ei tule mitään vääriä tulkintoja sanan varsinaisessa merkityksessä. Ja haluaisin sanoa, että vierailuni Kolikovan kanssa yhdessä ihmisten kanssa, joiden kanssa puhuimme ja muiden kanssa, jotka ovat jo tuoneet omat raporttinsa ja väliaikaiset raporttinsa esiin, niin minun täytyy sanoa, että olen kovasti huolissani tilanteesta, huolissani myös verrattuna edellisiin vaaleihin, koska ei tässä ole kysymys vain harmaan eri sävyistä, vähän parempi, vähän huonompi. Minusta tässä on kysymys ihan erilaisesta lähestymistavasta niiden taholta, jotka näitä vaaleja ohjailevat, kuin mitä oli viimeksi 2010. Tämä on selkeästi nähtävissä koko maassa. Aloitan medioista. Täällä on viitattu medioihin. Ja ensimmäisessä äh, väliaikaisessa äh, raportissa Udarin valvojat Odirin valvojat. Ja tuntuu, että tämä väliaikainen arvio on hyvin selvä. He sanovat näin, että mediaympäristöä leimaa televisiossa poliittisen monimuotoisuuden puuttuminen ja se, ne oikeastaan puuttuvat kokonaan mainostelevision puolelta – ja että mainosmarkkinat eivät ole riittävät sekä medioiden politisoituminen, kun bisnesihmiset tukevat vallassa olevia. Ja ohjelmat, jotka pyrkivät olemaan kriittisiä, niitä rajoitetaan. Sitaatti loppu. Tämä on tästä ensimmäisestä väliaikaisesta raportista. Ja tämä on mielestäni vaarallista, kun ajatellaan kaikkea riippumatonta mediaa. Ja tämä on myös erilaista verrattuna vuoteen 2010. Muistan hyvin selvästi, että me kaikki olimme kovin tyytyväisiä siitä, että media, medioiden laajuus, monimuotoisuus ja vapaus oli hienoa, mutta tämä on nyt muuttunut huomattavasti joten tämä kulkee aika lailla yhdessä näiden pyrkimysten kanssa. Ajatellen tätä lainsäädäntöä, joka jo, okei, okay, ensimmäisen käsittelyn jälkeen vedettiin takaisin, mutta olen ihan vakuuttunut siitä, että mikäli he saavat jälleen enemmistön seuraavassa parlamentissa, niin tämä laki esitetään uudelleen. Ja se on jo periaatteessa osa tulevia presidentinvaaleja, jotka ovat ne kaikkein tärkeimmät vaaleit ja nimenomaan presidentille, että siihenhän presidentti pyrkii. Joten media on yksi asia. Ja sitten lain porsaan reijät ja epäjohdonmukaisuudet. Eräs komission jäsen, komitean jäsen, jonka kanssa me puhuimme, sanoi, että tämä, tässä on lakeja, joita poliitikot tekevät poliitikoille. Tämä oli hänen suora kuvauksensa siitä, mistä on kysymys. Ja lain toimeenpanossa me näemme näitä epäjohdonmukaisuuksia ja porsareikiä. Ja nimenomaan toimeenpaneville viranomaisille ei ole annettu ohjeita – esimerkiksi siitä, että mikä, mikä on esimerkiksi äänten ostamista ja miten nämä kaikki säännöt toimeenpannaan. Eli näitä ei ole konkretisoitu tässä toimeenpanossa ja viranomaiset eivät tee mitään. Skandaalimainen näkökulma on tämän vaalikomitean, keskusvaalikomitean kokoonpano. Haluaisin siterata parlamentaarisen yhteistyöelimen puheenjohtajaa, joka on sosiaalidemokraatti Swiss, äh, sveitsiläinen Andres Gross, joka sanoi, äh, että kun häneltä kysytään, että vastaako vaalikomitea kokoonpano Euroopan neuvoston äh, sääntöjä, hän sanoi, että tämä näyttää ihan farssilta minusta Eli kaikki tasot alhaalta ylöspäin, siinä oikeastaan valitaan ihmisiä, jotka toimivat tuomareina, ei pelaajina. Ja Ukrainassa on aivan liikaa näitä pelaajia. Ja on nähtävissä, että tässä syntyy ongelmia vaalikomiteossa eri tasoilla. Sitten tämä määritelmä päätökset, jotka tulevat näiltä päättäviltä komiteoilta, joilla on, on, on päätöksentekovalta. Mutta mitä ne ovat? Miten, mitä, mitä tällä pitää ymmärtää ylipäätään? Sitten täällä viitattiin myös siihen, että ei ole yhtäläisiä lähtökohtia ja että käytetään valtion varoja voimassa olevan puolueen kampanjointiin ja olemme saaneet myös raportteja, joissa paikalliset tapahtumat ovat muuttuneet puolueen vaalipropagandaksi. Näin tapahtui myös edellisissä vaaleissa, mutta tavallaan se oli kuitenkin tasapainoisempaa. Tämä epätasapaino ja epäoikeudenmukaisuus oli läpi koko maan, mutta nyt tuntuu, että se on hyvin yksipuolista. Ja sitten vielä lopuksi nämä fiktiiviset puolueet ovat luonnollisesti puolueita, jotka on perustanut ne, jotka haluavat ärsyttää, eli siis vallassa olevat puolueet. Eli tässä oikeastaan on kysymys ihan tällaisista fiktiivisistä puolueista, johon tavallaan arvotti jäsenet ja onhan nähty jo, että ne, jotka sitten valittiin, niin yli 50 prosenttia heistä on jo korvattu muilla ihmisillä. Eli tässä nähdään, mistä tässä on kysymys. Nämä fiktiiviset puolueet äh, vaikuttavat luonnollisesti näihin äh, yhden alueen äh, mandaatteihin ja ääniin. Eli Tässä on kysymys äh, siitä, että äh, nämä äänet, joita annetaan, tulevat äh, olemaan hyödyksi vain suurimmille puolueille. Ja mehän tiedämme, mitkä ne ovat. Minä en luota nyt mihinkään ennusteisiin, koska Ukrainassa täytyy nähdä, kuka omistaa kaiken ja kuka seisoo kaiken takana ja kenellä on joku intressi tukea jotakin ja tehdä jostain parempi. En nyt puhu tässä vallassa olevasta puolueesta, vaan muista puolueista, niin että saataisiin aikaan hieman ongelmia tuonne opposition puolelle, joten odottakaamme todellakin varsinaista vaalipäivää. Ja vielä ihan lopuksi, luonnollisesti kun opposition johtajat istuvat vankilassa, niin kyllähän se vaikuttaa. Ja näin, että tilanne ei ollut näin 2004 kun Janukovic oli manipuloinut 2004 vaalituloksia. Häntä ei viety oikeuteen näistä väärennyksistä, vaan tämä jätettiin poliittisen kentän keskusteltavaksi. Tätä me emme ole vielä nähneet, mutta luonnollisesti tämä tulee vaikuttamaan. Ja tämä on indikaatio myös näiden vaalien tulevasta luonteesta. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, mam jeszcze cztery zgłoszenia. Kiitos, hyvät naiset ja herrat. Täällä on neljä ihmistä vielä puhujalistalla. Viides vielä. Ja tämä on nyt sitten se. Sarjossa Volski on viimeinen puhuja. Ja Rojcik. Kuusi ihmistä vielä. Ei enempää saatte puolitoista minuuttia maksimissaan niin, että meidän vieraamme saavat myös vastata teidän kysymyksiinne. Jaha, edustaja Harms haluaa myös puhua. No seitsemän. Ja nyt todellakin suljen tämän puhujalistan, koska muuten me emme kykene lopettamaan kello yhteen mennessä. olkaa hyvin äh, tiiviitä, koska meillä on varmasti paljon mahdollisuuksia puhua tästä myöhemminkin. Thank you very much, Chair. I was about to vote instead of uh, switch. Kiitoksia. Olin lähes lähtemässä tässä äänestämään, enkä ollut kampanjamassa mikrofonia päälle. No, ei oteta juoksulähtöä. No niin, kiitoksia vi- vieraillemme ja kollegoille tästä johdantoisuudesta Haluaisin ehkä lisätä tässä yhden asian jota ei ole vielä käsitelty. Me olemme puhuneet manipulaatiosta, erityyppisestä manipulaatiosta, mutta emme <coughs> mainitse tuomioistuinten harjoittamaa manipulaatiota. Ja oikeastaan koko oikeusjärjestelmä toimi yhden ainoan poliittisen voiman tukena. En ole tietoinen yhdestäkään valituksesta, joka olisi mennyt läpi oppositiosta, ei ensimmäisessä oikeusasteessa eikä vetomustuomioistuimessakaan. Ja mielestäni tämä on todella haitallista ajatellen koko maan imagoa. Ja se vain vahvistaa, että ikävä kyllä oikeusvaltioperiaate ei vielä ole vahvasti läsnä ainakaan näiden mm, me parametrien mukaisesti ja halusimme kuitenkin, että Ukraina jakaisi tämän periaatteen EUn kanssa. Sitten lisäten siihen, mitä Michael sanoi, minun mielestäni kun tästä te viittasitte fiktiivisiin puolueisiin, niin silloin tästä puhuttiin näistä vaalipiireistä, joissa eniten ääniä saanut pääsee läpi. Ukrainassa on tällaisia teknisiä kandidaatteja tavallaan ehdokkaita yksi joita voidaan ostaa, ja me olemme nähneet todisteita myös täällä parlamentissa tällaisista tapauksista, ja jälleen kerran tuomioistuimet eivät mitenkään reagoineet, ja tämä on valitettavaa. Myös uskon, että Ukrainassa on sellainen vaikutelma, että me olemme jo päättäneet, pidetäänkö vaaleja oikeudenmukaisena vaiko ei, mutta professori Birch yhdessä kalvokuvassa kuvassa näytitte Puhuitte avoimesta vaalipäivästä. Voisin jopa uskoa, että 28. päivä kaikki on oikealla tolalla, mutta demokratia on prosessi. Ja me voimme kuitenkin näitä kielteisiä kommentteja esittää tilanteesta ja se on mielestäni valitettavaa, se miten asiat siellä hoituvat. Uh, thank you, Mr. President, and indeed... Kiitos puheenjohtaja. Ja todellakin tässä salissa teidän kaltaisenne, minun kaltaiseni, Sarjus Volskin kaltaiset henkilöt, me olimme jo paikalla vuonna 2004 ja olen, ollut, olen seurannut, en enää oikeastaan pysty laskemaankaan kuinka monia vaaleja olen seurannut Ukrainassa vuosien saatossa ja jälleen edessä ovat kriittiset vaalit mitä tulee geopoliittiseen suuntautumiseen tämän valtavan maan kohdalla siirtyykö se kohti Euraasian taloutta ja Moskovan hallintaan vai siirtyykö se euroatlanttiseen suuntaan, josta se sitten pääsäisi assosiaatiosopimukseen ja vahvistetun yhteistyön sopimuksen piiriin. Eli ovatko nämä sitten vapaat vaalit, jotka noudattavat kansainvälisiä normeja. Sillä on merkitystä. Haluaisin esittää äh, tohtori Birchille kysymyksen, onko jonkinlaisia kansainvälisiä normeja, joilla äh, Etyi, Odirin äh, vaalitarkkailumatkoja voidaan hieman edesauttaa silloin, kun on kysymys oppositio johtajien vangitsemista väärin syytöksiin. Ja muut kansainväliset vaalitarkkailijat ovat julistaneet vaalit vapaiksi ja oikeudenmukaiseksi, mutta ei eurooppalaisella tasolla tällaista ole tapahtunut. Ja sitten presidentti Kovakille minun ryhmäni, no tietenkin perinteisesti Euroopan parlamentti on ollut aloittelijan asemassa. Esimerkiksi vuonna 2004 Troikan yhteydessä eh, Etyin parlamentaarisessa kokouksessa ja Etyin parlamentaarinen kokous on se, joka johtaa Troikassa ja me olemme olleet ollut tällaisia avustavia osapuolia ja se on ongelmallista aivan kuten vuonna 2004kin kävi. Oli paljon asioita, jo, jotka johtivat siihen, että haluttiin legitimoida ensimmäinen kierros silloin. Janu, Janukovic haluttiin julistaa voittajaksi, vaikka näin ei ollut. Ja herra Koval, tämä on päätös, joka teidän täytyy tehdä. Pidättekö te kiinni oikeudesta julkistaa erillisen kertomuksen, jos ette ole tyytyväisiä siihen, että eh, ette ole samaa mieltä etyjin johtopäätöksistä ja eh, jos omat vaalitarkkailijamme sanovat toista. Olen ottanut tämän esille Ukrainan mediassa ja otan tämän uudelleen esille. Onko teidän mielestänne tällainen mahdollista poliittisesti ja sääntöjen puitteissa, jotta Euroopan parlamentti sitten julkistaisi erillisen kertomuksen? kysymyksen, jos tarve niin vaatii. Ah. One and a half minutes, I think we have said. Puolitoista minuuttia, muuten meillä on ongelmia. Kello on jo vartin yli 12. Seuraava. For organizing this... Kiitos äh, puheenjohtaja, kiitos, että olette järjestäneet tämän kuulemisen. Tämä on todella suureksi avuksi. Olemme saaneet paljon informaatiota ja haluaisin painottaa sitä, että meidän täytyisi käyttää tätä informaatiota, mutta välttää sitä äh, kuvaa, että me olisimme vetäneet johtopäätökset ennen kuin koko asia on tapahtunut. Olen samaa mieltä, että vaalit ovat prosessi eikä vain yksi päivä. Mutta johtopäätökset pitää vetää vasta tämän prosessin lopuksi. Se on hyvin tärkeää myös, jotta me annamme uskottavuutta meidän johto, johto, johtopäätöksillemme. Toinen asia, jotta voimme ilmoittaa, tuoda esiin huolenaiheemme ja epäilyksemme tällaisena varhaisena varoituksena, kuten tänään teimme. Näitä asioita on paljon ja meidän täytyy pyytää vastuuviranomaisia tekemään kaikkensa, jotta he voisivat parantaa tilannetta niin paljon kuin se nyt on mahdollista seuraavana kahtena viikkona. Lisäisin tähän vielä, että lopuksi meidän täytyy olla kuitenkin oikeudenmukaisia. Meidän täytyy antaa riippumaton arvio, mutta sen te, sitä tehdessä meidän ei tule unohtaa, että me olemme poliitikkoja. Tässä on geopoliittiset intressit ja reiluissa johdon johdopäätöksissä meidän täytyisi olla myös äh, johdonmukaisia poliittisen agendamme kanssa. Ja sitten vielä ihan pieni sivuhuomio. Kyllä on paljon ongelmia ja paljon heikkouksia, mutta ikävä kyllä osa näistä heikkouksista näkyy ehkäpä tietyssä määrin myös meidänkin jäsenvaltioissamme joissain määrin, joten ollaan äh, hieman äh, tavallaan käytetään hieman suhteellisuuden tajua enemmän. Thank you. As we have only one and a half minute. Kiitoksia, koska on vain puolitoista minuuttia. Minulla on vain kysymyksiä oikeastaan vain to, tohtori Voltsukille. Te ette mainit, maininnut kommunistista puoluetta. Voit, tai main, voitko kertoa sitä hiukan enemmän ja sen roolista vaalien jälkeen? Ensimmäinen kysymys. Toinen, te kuvasitte tilannetta oppositioleirissä. Udar ehkä on nousemassa, eikö sen johtaja. Miten voitte tämän selittää? Yksiselitys voisi löytyä siitä, että äh, puoluekilpailija on vankilassa, mutta joskus tulee Ukrainassa sellainen vaikutelma, että ihmiset ovat kyllästyneitä tällaiseen varsin aggressiiviseenkin kielteiseen sävyyn Katsinaan kampanjassa ja niin kuin te sanoitte, se, että instituutit tähän vaikuttavat. Pidän kovasti tästä etnisestä kartastanne, mutta miten selitätte tilanteen? Meillä on noin 12 miljoonaa venäjänkielistä 36 miljoonan anteeksi, 46 miljoonan kansalaisen maassa suuri osa, suurin osa on siis ukrainan kieltä puhuvia, mutta alueiden puolue, niin sehän sen pääpaikka on etelässä ja idässä, mutta enemmistö viime vaaleissa – ja kun katsotaan mielipidetutkimuksia, erityisesti tilannetta näissä yhden paikan alueilla, niin miten oikein selitätte tämän, mitkä faktorit aiheuttavat sen, että ihmiset äänestävät tätä puoluetta? Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Also, um... Kiitos puheenjohtaja. Minun mielestäni ainakin yksi asia on selvä. Me lähdemme vaalitarkkailumissiolle. Mukanamme pitkä luettelo puutteita ja epäilyitä, joita meidän ei tarvitse enää edes peitellä. Tämä vaalitarkkailutehtävä ei todennäköisesti pääse sellaiseen lopputulokseen, mihin me aikaisempina vuosina Ukrainassa päädyimme. Toki ei tätä nyt etukäteenkään saa tehdä, se on selvä. Mutta Pat Coxin ja Kwasniewskin raportti eh, ei liittynyt alun perin mitenkään näihin vaaleihin, vaan heillähän oli tällainen humanitaarinen tehtävä. Ja heidän tarkoitus oli arvioida eh, oikeudenistuntoja, näin ainakin eh, ryhmän, ryhmien puheenjohtajien konferenssissa päätettiin. Mutta tämä valtuus kunta lähti sitten kuitenkin tutkimaan muitakin asioita, jotka vaikuttivat niin paljon moniin muihin asioihin ja sitä kautta myös vaalien arviointiin ja vaalien ja se, ne, se vaikuttaa myös vaalien järjestämiseen. Ja minä todellakin kannattaisin sitä, että tämä raportti julkaistaisiin, koska minua huolestuttaa se, että herra Gaalerin ja Kovalin matkan lopputulosta voitaisiin tavallaan käyttää väärinkin. Joten se, se aiheuttaisi Ukrainan tilannetta. Sen lisäksi mielestäni on suuri virhe tehdä vaalista arvio tavallaan geopoliittisessa yhteydessä, jossa me sanoisimme sitten, että nämä vaalit päättävät, mihin suuntaan Ukraina suuntautuu, Venäjän suuntaan vaiko länteen. Minun käsitykseni Ukrainan tilanteesta on se, että tämä maa tarvitsee toimivia suhteita molempiin suuntiin. Ja tämä ei saa merkitä sitä, että Euroopan unioni assosiointi sopimuksinen tekisi vielä tar- tarjouksen laajemmasta ja syvemmästä yhteistyöstä, mutta että tämä unioni ei hyväksyisi samanaikaisesti oikeusvaltion kehitystä maassa. Kiitos, Este Sarjus Volski. Uh, I have three questions. Kolme kysymystä, kiitos puheenjohtaja. Miksi professori Birchin esityksissä puhuttiin johtajista vankiloissa ja ovatko vaalit oikeudenmukaiset ja asetitte sinne kysymysmerkin perään. Kysymyksen on miksi? Jos valikoiva oikeuden perusteella laitettaisiin Obama tai joku muu vankilaan, niin olisiko amerikkalainen demokratia silti toimiva demokratia? Vastaus lienee ilmiselvä. Ja tässä yhteydessä päätös peitellä kotskeneskin mietintö oli väärä. Toinen kysymykseni liittyy näihin yksittäisiin paikkoihin. Yksi, yhdessä johtopäätöksessä sanotaan, että oppositio on heikempi näissä yhden paikan vaaleissa verrattuna suhteelliseen vaalitapaan. Ja kysymykseni on se, perustuuko tämä olettamukseen siitä, että Patskishinan ja Udarin ehdokkaat jatkavat eri teillä eikä yhteisiä ehdokkaita tule. Ja jos ne pääsisivät yhteisymmärrykseen yhteisistä ehdokkaista, niin miten se muuttaisi vaalitulosta? Ja kolmas kysymykseni liittyy siihen, mitä seurauksia epäreiluilla vaaleilla on presidentinvaaleihin vuonna 2015, koska pelihän on jo alkanut. Thank you very much. Now... Kiitos. Nyt sitten käänteisessä järjestyksessä kaksi vieraspuhujaamme. I'm confused uh, thank you very much. I'll take, um, thank you for the questions. <laughs> Kiitos näistä kysymyksistä muuten. Uh, otan uh, kysymykset johtajista ensin yhteen. Niin kuin sanoin aikaisemmin, jos nämä olisivat presidentinvaalit ja pääoppositiojohtajat olisivat vankilassa, tilanne olisi aivan eri. Mutta koska kyseessä on eduskuntavaalit, parlamenttivaalit ja Rova Timosenkon puolue, eh, kiistanalaistaa nämä vaalit ja siksi kysymys kuuluukin missä määrin – hänen, hän vaikuttaa se, että hän ja hänen, monet hänen kollegoista ovat vankilassa ja, ja mitä, pit, miten pitäisi nähdä se, että hän itse ei pysty osallistumaan vaaleihin ja tulla valituksi parlamenttiin. Niin kuin sanoin, tämä on vakava ongelma. Tämä ylittää. Tietysti, tietysti ihmisoikeuskysymys liittyy tähän, mutta se ei ole tällainen vaaliasia aivan erityisesti, missä määrin tämä vaikuttaa vaalien kulkuun, niin mielestäni tämä kyllä vaarantaa vaalien kulun toisaalta. En sanoisi, koska kyseessä ei ole vaalit, että tämä välttämättä aiheuttaa, oikeuttaa sen, että etukäteen on määritelty vaalitulos, vaan tässä ei voida täysin hylätäkään näitä vaaleja tavallaan en minäkään tunne kovinkaan vielä ennakkotapauksia. Ajattelin tätä aikaisemmin ennen kuin tulin tänne paikalle. Ennakkotapauksia kuitenkin on, kun poliitikkoja on pantu vankilalle ja he eivät ole pystyneet näin osallistumaan vaaleihin. Mutta tämä on kyllä varsin erikoisatoinen tilanne. Tähän on kolme asiaa. Ensinnäkin laki ja se on ehkä vähiten huolestuttava asia, koska loppujen lopuksi on EU-sakin sellaisia jäsenvaltioita, joiden lait ovat aika samantyyppisiä. Esimerkiksi yhdistetty kuningaskunta kyse ei ole vain laista oikeastaan, en väitä, että tätä voidaan siis hyväksyä tällaista käytäntöä, mutta laki sinällään ei ehkä ole suurin huonoaihe, vaan miksi laki ylipäätään hyväksyttiin. Ja sitten kysymys yksittäisistä tapauksista ja käytännössä valikoivaa oikeutta. Mielestäni tästä ei koskaan saa selkeää paralleliteettia eri maiden välillä, koska mailla on aina oma yksittäinen tilanteensa ja Ukrainalla myös, ja voidaan aina löytää lakeja, jotka ovat samantyyppisiä muissakin maissa, mutta se ei välttämättä tarkoita sitä, että Ukrainan tapaus voidaan suoraan verrata muihin maihin lain perusteella pelkästään. Täytyy katsoa koko kontekstia. On aika Tämä on aika erityis, tai omanlaista tilanne Ukrainassa. Sitten näistä yhden mandaatin alueista, ja ovatko Udaari ja isänmaapuolueet yhdessä voimassa näillä alueilla. Tähän liittyy tiettyä, tiettyjä haittoja. Uskon, että useimmat, jotka tarkkailevat tilannetta todennäköisesti aikaisempien vaalien perusteella sanoisivat, että he olisivat vieläkin huonommassa asemassa johtuen hallinnollista resursseita, joita vallassa olemalla puolella on käytössä, niin se on aina etulyöntiasema, erityisesti näissä yhden mandaatin alueissa. Ja sen takia monet olivatkin huolissaan siitä, että nämä vaalipiirit otetaan uudestaan käyttöön, koska juuri näissä yhden paikan alueilla hallinnollisten resurssien hyväksikäyttö oli todellinen ongelma vaaleissa ja tämä on yksi syy, miksi ihmiset ovat niin huolissaan. Ei ole kyse niinkään siitä, että väestö pitää tiettyä asiaa parempana, mutta siis valtaa pitävällä puolueella on voimaa manipuloida tavallaan tilannetta. Tämä aiheuttaa huolta enemmän kuin se, että oppositio pystyykö vai eikö se pysty olemaan yhteistyössä. Ja jätän työtoverille kesku, hän voi käsitellä näitä vuoden 2015 presidentin vaaleja. Hyvin kiehtovia huomioita ja kysymyksiä valikoin ja pyydän tästä jo etukäteen eh, anteeksi. Median pluralismi on tärkeä yhteys, mutta meidän täytyy tarkastella niitä laajempia yhteyksiä meillä ei rakenteelliset rajat ovat se, että siellä äh, on yksityisesti omistettuja TV-asemia, äh, omistajuusrakenne on selvä ja tämä tarkoittaa, ja se, että Ukrainassa ei ole, äh, ei ole julkisesti omistettua televisiokanavaa, niin tämä tavallaan kärjistää näitä ongelmia, on itse sensurointia ja rakenteellisia rajoitteita ja nämä vain kärjistävät näitä poliittisia vaikeuksia myöskin lakien huono laatu, esimerkiksi vaalilakien laatu Ukrainassa. Tämä ei ole uusi asia. Ukrainassa on tavanomaista, että poliitikot laativat lakeja poliitikoille ja sieltä löytyy kaikenlaisia porsareikiä, epäjohdonmukaisuuksia mutta tärkeää Ukrainan tapauksessa on, ja se tulisi pitää mielessä, ja sitä tulisi tarkkailla vaalien alla ja niiden aikana, miten nämä porsanrajat suljetaan, millä tavalla teknisiä ongelmia on ehkä paljon, mutta hoidetaanko ne hallinnollisilla tavoilla vai tehdäänkö se siten, että se suosii yhtä tai toista puolet? Eli miten näihin puutteisiin puututaan? Se on myöskin tärkeä indikaattori vaalien laadusta on mielenkiintoista. Viittasin jo poliittisen ilmapiirin ja jännitteisiin ja epäluottamukseen poli- poliittisten ryhmittymien välillä ja oppositio hyväksyi vaalilajin, vaalilain, jota käytetään tietyllä tavalla. Eli seuraukset yleensä poli- poliitikot yrittävät äh, ennakoida sitä, miten näitä seuraamuksia voidaan vastustajien taholta käyttää hyväksi. Aina on teknisiä puutteita äh, ja eroja siinä, miten ne ratkaistaan. Äh, ja myöskin tuomioistuin rakenne on rakenteellinen ongelma. Se, että oikeuslaitosta ei ole onnistuttu uudistamaan, se on tärkeä tekijä ja se vaikuttaa vaalien laatuun, mutta meidän täytyy tehdä ero rakenteellisten rajoitusten ja niiden käyttöön käytön välillä. Ja sitten lyhyesti kommunistipuolueesta. Sen sen henkiin herääminen on ollut huomattava ilmiö. Sitä pidettiin eläkeläisten puolueena. Ja se on luotu, jotta se saisi näiden luottamuksen menettäneiden äänestäjien äänet, on taloudellisia kysymyksiä ja niiden takia se ei ehkä tähän voittoon pysty. Kommunistipuolue on pettynyt tulokseen, joka sille on odotettavissa alueiden puolueen perinteisillä alueilla. Bishishina ja Udar, ne eivät pidä kommunistista puoluetta vakavasti otettavana kilpailijana, eikä halua ottaa sitä, minkälaiseen vaaliliittoon mukaan uudessa parlamentissa kommunisti puolueen voidaan ennustavan liittyvän jonkinlaiseen muodolliseen tai epämuodolliseen koalitioon alueiden puolueiden kanssa. Yleensä näin on tapahtunut kaakkois Ukrainasta tulevien puolueiden kanssa, eli suht varma ennuste voisi liittyä tähän kommunistiseen puolueeseen. Udar on mielenkiintoinen. Se on oranssivallankumouksen jälkeinen ilmiö ja Udar ja Klitschko on tavallaan tuoreet kasvot ja sillä todella on merkitystä tässä hyvin tehottomassa kampanjassa ja Udar on vahvasti edustettuna Kiovassa koska se on niin lähellä poliittista luokkaa, niin siellä haetaan vaihtoehtoja. Ja sitten presidentin vaalit. Tämä on tärkeä vaihe, mutta niinhän se aina on ollut. Se luo poliittisen ilmapiirin ja foorumin osallistuminen, läsnäolo parlamenttivaaleissa, parlamentin toiminnassa on kenen tahansa presidentin vaalien ehdokkaan kannalta tärkeä läsnäolo on avainasemassa sekä presidentinvaalikampanjassa, mutta myöskin sen kannalta, että tämä tasainen pelikanta ei vääristy vallassa olevan presidentin eduksi. Sitten herra Koval. Do pytania e, pana posła. Niin, herra puheenjohtaja. Kysymys, jonka herra Tänök esitti siitä, mitä menetelmiä me työssämme olemme käyttäneet. Me olemme jatkuvasti yhteydessä Odirin edustuksoon ja neuvoston, Euroopan neuvoston edustuston. NATO ei ole paikalla, me, me emme tiedä mikä heidän näkemyksensä on, mutta tämä nopea tutkimustilanteesta, niin tämä operaatio näyttää aika joustavalta. Mitä tulee sitten oikeudellisiin näkökulmiin, aion pyytää parlamentin oikeudellista yksikköä analysoimaan tilanteen, mitä voi tapahtua, mitä mahdollisuuksia meillä on laatia toinen raportti. Mitä tulee sitten sisältökysymyksiin, minusta me olemme nähneet, tavanneet silmästä silmään tämän, ja Gaaler varmasti on samaa mieltä. Meidän keinomme arvioida näitä vaaleja on kuitenkin edustusto ja sitä kautta, koska se on suuri. Ja kun me pyydämme, että me saamme valtuuskunnan matkan, silloin me arvioimme myös vaaleja edeltävän ajan, vaalit ja vaalien jälkeisen ajan ja vallan luovuttamisen seuraavalle. Meidän kuitenkin tärkein asiamme on kuitenkin etyjin äh, e, valtuuskunta, mutta se, että missä määrin tämä nyt sitten arvioidaan ja kuinka se arvioidaan ja minkälaisia teknisiä keinoja me käytämme, ja miten äh, sitten teknisesti arvioidaan vaalien lopputulos. Meidän täytyisi äh, myös äh, tarkastella tilannetta eri toimielinten kanssa. Meidän täytyy kuunnella Lady Ashtonia, me tulemme kuulemaan myös muita poliittisia ryhmiä, muita jäsenvaltioita, joten minä uskon, että valtuuskunta on hyvällä poliittisella tasolla. Meillä on parlamentin varapuhemies mukana todennäköisesti myös ulkoasioiden valiokunnan puheenjohtaja. Kaikki ryhmät ovat mukana. Me haemme tällaista tasapainoista ratkaisua ja todennäköisesti me saammekin sen aikaisesti. Ainahan me olemme saaneet sen, eikä meillä suuria eroavaisuuksia keskenämme ole, en minä sitä pelkää. Enkä minä näe tässä nyt mitään ristiriittoja Euroopan neuvoston ja Etyjin ja OECDnkään kesken. Me puhumme yhdellä äänellä ja sitten katsotaan, mitä tulevaisuus tuo mukanaan. Minä haen oikeudellisia takeita toki. Ja kiitos kommentistanne, herra Tänok. Minä mietinkin tässä, kuinka paljon itsenäisyyttä meidän pitäisi itsellemme vaatia ajatellen myös tulevia valtuuskuntia. Minä tulen hakemaan tätä, äh, näitä neuvoja ennen Kievin tapaamista. Ja meidän arviomme tapahtuu sitten vaalipäivänä ja mitä silloin tapahtuu. En haluaisi tehdä mitään tiukkoja kommentteja muuten tällä hetkellä, koska on hyvä, että me ylläpitäisimme tarkkailijan profiiliamme. Ja meidän kommenttimme vaalin jälkeen on sitten muuta. Niin, minä haluaisin myös tehdä vielä muutaman huomion Tämähän on vaalitarkkailuvaltuuskunta, eikä se koske ainoastaan tätä vaalipäivää, vaan sen täytyy merkitä sitä, että siinä katsotaan myös äh, käytännön järjestelyitä oikeudellista kannalta ja on tehtävä myös selväksi, että me katselemme tätä kaikkea kokonais äh, tavallaan puitteissa. Muutama huomio vielä. No, puitteita on aina ollut. Ja se, joka vuonna 2005 väärensi tulokset, ei joutunut vankilaan, vaan kykeni ilman esteitä olemaan ehdokkaana seuraavissa vaaleissa. Ne, jotka olivat hänen vastakandidaattiaan yhdessä vaaleissa, istuvat tänä päivänä vankilassa. Tässä on aikamoinen ero Eli siis puutteet eivät ole tässä nyt ihan vain pelkkiä puutteita, vaan tässä on nyt minusta ihan laadullinen ero, joka on nähtävä ja se on otettava mukaan tähän arvioon. Sen lisäksi täytyisi eh, nähdä Euroopan parlamentin päätöslauselmassa koska se nyt oli lokaa marraskuussa, 25. marraskuuta 2010, jossa arvioitiin eh, paikallisvaaleja, jossa asiantuntijat eh, eivät olleet ihan samaa mieltä. Timoshenkon puolue esimerkiksi ei voinut eh, ilmoittaa ehdokkaitaan tietyissä vaalipiireissä ja muuta vastaamaan. Ja silloin Euroopan parlamentti sanoi, että tämä oli äh, tavallaan eh, askel taaksepäin verrattuna aikaisempiin vaaleihin, mitä oli ollut vuonna 2006 ja 2009 ja 2010. Myös tämä täytyy olla mukana arviossa. No, kukaan nyt ei ole enkeli ja puutteita on aina ollut. Mutta täytyy kuitenkin huomioida, että näissä puutteissakin on laadullisia eroja, eikä tätä voida nyt vain teknisesti arvioida, mitä tapahtuu pelkästään vaalipäivänä, vaan täytyy katsoa, mitä mahdollisuuksia oppositiolla on, varsinkin huomioiden, että heidän johtajansa istuvat vankilassa. Se tosiasia, että opposition äh, monet paikalliset edustajat ovat olleet suurissa suurissa ongelmissa esimerkiksi vaalikamppailun tai paikkansa puolesta ylipäätään, ehdokkuuden puolesta. Ja sen lisäksi täytyy huomioida myös medioiden vapaus. Esimerkiksi äh, talousministeri ja, varapääministeri omistavat äh, suuren osan äh, medioista ja silloin medioita ei voida pitää riippumattomana ja TV1. Me tiedämme, mitä siellä tapahtuu. Heidän äh, taajuuksiansa on pikkuhiljaa poistettu ja äh, leikattu, joten paljon ei ole jäljellä. Tämä kuuluu myös tähän arvioon mukaan meidän täytyy järkevästi katsoa näitä kaikkia asioita siinä vaiheessa, kun me lähdemme tekemään arvioita. Ja tällainen yhtenäisarvio tulee olemaan ongelmallinen. Jos me emme huomioi kaikkea tätä, meillä on uskottavuusongelmia. Ja äh, täytyy myös huomioida se, että me olemme riippumattomia ja toivon, että Euroopan parlamentti voisi saada ongelmia, mikäli meidän arviomme eivät ole yhtäläisiä. Tämä nyt vaan kaikki tässä vielä esiin auttaisi taatusti jos vaalitarkkailuvaltuuskunnalla olisi tiistai-aamuna mahdollisuus puhua Kwasniewskin ja Koksin kanssa ja kuulla heidän yksityiskohtainen raporttinsa niin, että sekin voidaan sitten ottaa mukaan, ihan kuten täällä jo aikaisemmin sanottiinkin. Tämä tällainen selektiivinen oikeus on osa vaaleja, mikä on huomioitava. Kiitokset äh, vielä mukavaa iltapäivää kaikille ja asiantuntijoille kiitos siitä, että, että te tulitte tänne ja Isosta Britanniasta asti.